So, good morning. No niin, hyvää huomenta kaikille. Aloitamme kokouksemme. Puhun äidinkieltäni. Tämä on toiseksi viimeinen julkinen kuulemistilaisuutemme. Tänä aamuna käsittelemme kahden ja puolen tunnin ajan rahanpesu tapausta NLB Financial Group Sloveniasta ja sitten Azerbaidžanin honramat paljastukset. Ensimmäinen on Slovenian rahoitusryhmä tapaus. Ja haluaisin sanoa ensinnäkin, että meillä on 15 kielellä täällä tulkkaus. Kiitokset tulkeille. Lisäksi suoratoistona voi seurata netissä tätä kokoustamme. Ja että olemme hiukan jäljessä aikataulusta, siksi en halua puhua pitkään alustaen. Ensimmäinen kuuleminen koskee NLB-rahoitusryhmittymää ja Azerbaidžan Londromat paljastuksia. Ja sitten iltapäivällä käsitellään paratiisin papereita ja niiden paljastusten jälkivaikutuksia. Olen iloinen siitä, että voin toivottaa tervetulleeksi kaksi puhujaa tässä Slovenian tapauksessa. Ansel Olgar, ensin näkin, joka on Slovenian parlamentin jäsen ja pank- epäsäännönmukaisuuskomitean puheenjohtaja ja toinen puhuja on Borut Mekina, Mladina, sanomalehden toimittaja. Ja selitän lyhyesti, miten hoidamme tämän keskustelun. Puhujille on varattu seitsemän minuuttia per henkilö ja sitten sen jälkeen kuullaan kollegoiden kysymykset. Me olemme jakaneet ajan neljän minuutin ryhmiin. Minuutin kysymys, kolmen minuutin vastaus. Näin selviämme tästä aikataulussa. Ja nyt antaisin Slovenian valiokunnan puheenjohtajalle puheenvuoron Sloveniasta. Relongar, olkaa hyvä, teidän puheenvuoro. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos, että sain kutsun tänne valiokuntaan. Tämä aihe on mielenkiintoinen. Ja tämä varmasti aiheuttaa vähän yllätyksiäkin. Minä olen valmistellut esityksen. Toivon, että päästään kalvoissa vähän eteenpäin. Ensimmäisessä nähdään lyhyt selitys siitä, mitä rahanpesun vastaisessa työssä on tehty. Tässä tapauksessa, jota käsittelemme tänään, on kaikki kolme tekijää esillä, jotka täyttävät siis tun- rahanpesun tunnusmerkit tällaisessa valtionpankissa. Farok-tapaus on yritys, joka luotiin vuonna 2006 Virgin-saarille kahden dollarin perustamisvarojen pohjalle. Sveitsiläisen pankin kautta toimittiin alun perin, mutta sitten kun epäilyksiä syntyi, tämä lopetettiin vuonna 2008 ja nämä rahat menivätkin suurimpaan pankkiin Sloveniassa NLB. Kyse on yhteisöstä, jolla on tilejä kahdessa pankissa, joiden kanssa EUn ja YK mukaan on kielletty yhteistyö, koska – ilmeisesti on osallistu Iranin ydinohjelmaan tai kaksikäyttötuotteiden rahoittamiseen. Iranin vientikehityspankin kautta on toimittu ja tämä pankki laitettiin tuolle listalle vuonna 2010 ja EU:ssa on kielletty yhteistyö tuon pankin kanssa. Ja siirrytään eteenpäin kalvoissa, niin tässä näette tuon rakennelman, mitä siirtoja on tapahtunut näiden yritysten kesken, joita perustettiin muutamia kuukausia aikaisemmin ja kahden vuoden sisällä NLBn, siis tämä perustettiin kahden dollarin pääomalla ja kahden vuoden sisällä NLB Euroopassa ja Yhdysvalloissa – on tehnyt miljardin dollarin edestä siirtoja. Siirrytään eteenpäin. Tarina eteni niin, että eräänä päivänä tuli suuri rahasumma, joka siirrettiin eteenpäin viitenä, kymmenenä pienempänä siirtona – Kaiken kaikkiaan puhutaan 70 miljoonan euron summasta, joka siirrettiin NLBn kautta. Miljardi dollaria siis. Vuonna 2010 Faarok, jonka peruspääoma oli 2 dollaria, oli NLBn suurin asiakas. Suurin pikkun esimerkiksi lääke, jättilääkeyritys, joka on yhteistyössä Venäjän kanssa. Jo alusta lähtien vuonna 2009 pankin työntekijät kiinnittivät huomion epäilyttämiin siirtoihin. Kertoivat esimiehille näistä tiedoista, mutta toiminta jatkui ikään kuin mitään epäilystä ei olisi koskaan herännytkään. Sitten maaliskuussa 2010 ulkomaalaiset tahot ilmoittautuivat ensinnäkin Ranskasta epäilyttävien siirtojen takia pankin vastaus oli, että no mitä te nyt tällaista kyselette? Perustelkaa, miten te nyt luulette, että tässä voisi olla kyse rahanpesusta. Ja sitten lisää yhteydenottoja muista rahanpesun vastaisista vastaisista viranomaisilta Unkarista ja Ranskasta. Ja näin oli todettu, että kuitenkin tutkitaan nämä ikään kuin epäilyttävät siirrot, mutta määrärahan siirrot kuitenkin toteutuivat edelleen ongelmitta. Kun sitten rahanpesun vastainen virasto lähti tukemaan tätä, rahat siirrettiin edelleen tileille Euroopassa, Yhdysvalloissa ja niin edelleen vuoden 2010 loppuun asti. Ja. Policija je preiskovala ta primer v letu 2000. Rikospoliisi tutki asiaa vuonna 2011. Ja silloin samoihin aikoihin hallitus muuttui ja sitten siirrettiin nämä tapaukset avoimiin tapauksiin. Tapaukset ovat siis avoinna, niitä ei tutkita edelleen, vaikka tässä haluttiin olla yhteydessä myös pääministeriin mutta kukaan ei halunnut kuitenkaan selvittää tätä edelleen NLBssä. Itse pankissa ei myöskään tehty muuta. Lopulta ulkoa tuli niin paljon painetta, että yhteistyö lopetettiin Farukin kanssa, mutta muuten pankin sisällä ei tapahtunut yhtään mitään. Voin vain kertoa sitten, mitä me olemme todenneet parlamentin tutkintavaliokunnasta, se hyväksyttiin ilman vastaääniä Slovenian parlamentissa. Me totesimme, että vastuullisille oli ilmoitettu epäilystä, mutta siellä ei toimittu, pankin johto ei tehnyt mitään, vaikka johdolle oli epäilystä kerrottu. Ja pankilla ei ollut näinä vuosina mitään järjestelmää, jolla pyrittäisiin estämään rahanpesu. Me kehottimme rikospoliisia avaamaan tämän tapauksen tutkinnan uudestaan. Näin tulisi tällaisissa tapauksissa aina tehdä. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon, hyvä kollega. Tämä koko prosessi osoitti, että ihan pienestä lähtökohdasta suuret rahapesuvirrat ovat mahdollisia. Kiitos paljon tästä parlamentissa tehtävästä työstä. Ja nyt sitten Porut Mekiina, toimittaja. Olkaa hyvä. Ah. Kiitoksia. Okay. Uh, thank you very much. I'm a journalist. Kiitoksia journalisti Sovinasta lehdestä. Me tutkimme tätä asiaa ja haluaisin nyt esitellä teille meidän tutkimustuloksiamme alussa hiukan kontekstia, että ymmärrätte tätä tapausta koska yksityiskohdista sitä on vaikea ehkä ymmärtää kokonaisuutena. Ensimmäinen kuva pyydän. Ette ehkä näe tätä hyvin, mutta tässä yritän osoittaa kansainvälistä kontekstia. Täällä vasemmalla on tärkeitä eurooppalaisia pankkeja. Kaikki pankit on täällä lueteltu. Ja keskellä on pesty, pestyt rahat, rahamäärät, Money laundered. Tässä käytetään USAn määritelmää heidän sääntelylaitostensa met- määritelmä. Suurimmat eurooppalaiset pankit, niiden olisi pitänyt esimerkiksi BNP, Paribas, suurin raskainen pankki, sataa 90 miljardia. Commerzbank olisi pessyt rahaa 253 miljardia dollaria ja sakot olivat äärimmäiset. Sitten viimeisellä vuosikymmenellä oikeastaan kaikki suuret eurooppalaiset pankit olivat mukana Iran kanssa toiminnassa ja nämä, sakko, nämä jotkut sakoista olivat todella huippukorkeita. Pari vaan kohdalla historiallinen summa, en tiedä onko mitään eh, sakkoa ollut korkeampaa kuin tämä Euroopassa. 8,9 miljardia sakkoa BNP Paribasille. Sitten seuraava kuva. Nyt saitte nähdä, että kaikki Euroopan pankit saivat sakkoja, olet pesseet valtavasti rahaa. Kiinnostavaa on mm, se, mitä ne tekivät. Esimerkiksi Commerzbank oli tällainen työntekijäryhmä, joka poisti tietoa Iranian kansalaisista. Siis eurooppalaiset pankit poistivat informaatiota, kun siirsivät iranilaisia varoja Iranian kansalaisilta. Sitten seuraava kiinnostava seikka, jos keskitymme Ranskan tapaukseen esimerkiksi 2014 toukokuussa Ranskan keskuspankin johtaja sanoi, että itse vaikkakin BNP oli tehnyt että se eivät ole rikkoneet mitään eurooppalaista tai ranskalaista lainsäädäntöä tai sääntöjä. Samoin ulkoministeri Raskas sanoi, että USAn sakot olivat kohtuuttomia, epäreiluja, yksipuolinen päätös. Halusin muistuttaa, että kaikki nämä sakot annettiin usa terroristilainsäädännön nojalla. Ne olivat sakkoja, koska oli rahoitettu terrorismia. Sitten seuraava kuva. Niin, tässä haluan vain näyttää, että koska näin on tapahtunut, niin eurooppalaiset pankit vieläkin pelkäävät, ovat siirtyneet pois siirrä ne toiminnantansa pois Iranista, koska oli epäselvää, miten Iranin kanssa piti toimia ja niin edelleen. Jos nyt tähän pysähdyn, niin on nimittäin niin, että Iranin tapaus oli tällainen kansainvälinen kysymys, kiista USA ja EUn välillä koskien sanktioita, lähidän suhteita ja niin edelleen. Sloveniassa oli eräs nainen, joka oli työssä NLB-pankissa ja hän oli vastuussa näiden asioiden päästämisestä. Jotenkin mahdoton tilanne. Kun Iranian kansalainen tuli asiakkaaksi meidän pankkiimme NLB-pankki, niin hänen vastuullaan oli päättää jostakin, mitä nyt aikaisemmin teille jo näytin, että mikään e- eurooppalainen pankki pankki tai EU-valtio ei, ei tiennyt tarkasti, mistä oli kysymys. Nyt sitten tästä seuraavasta kuvasta, jos konkreettisesti alan käsitellä tätä tapausta vielä eteenpäin. Kiitos. Niin selitys, minkä takia Iranian kansalainen tuli Sloveniaan, koska hän aikaisemmin oli tehnyt näitä tra- transaktioita Sveitsiin. Sveitsissä se oli jollakin tavalla tätä kautta loogista. Meidän pankillamme on nyt haaraliike USAssa, siis USAssa, USAn laisaat ei voi antaa sakkoja. Silloin kun Jukos Jugoslavilla oli aikaisemmin paljon pankkeja ja he ansaitsevat tällaisia transaktiokomissioita ja valuutan vaihtokomissioita. Ja hän, tämä henkilö tuli Sloveniaan, koska tämä oli monimutkainen kysymys. 2008 niin kutsuttu U-käännös pankkitoiminta, joka kiellettiin USAssa. Tässä tavallaan äh, dollareja selvitettiin Euroopan pankkien kautta. Ei ole niin, että kaikki tiesivät että kyseessä oli pesusta. Tämä nainen NLB-pankissa ei tiennyt tässä kronologisesti, mitä tapahtui. 2008, kuten sanoin, eräs iranilainen kansalainen tuli paikalle ja hänellä oli suosituskirje mukanaan Credit Suisseltä. Sitten ensimmäiset transaktiot seurasivat. Hän pesi 819 miljoonaa euroa NLV-pankin raportin mukaisesti rahat menivät kaikkiin suuriin eurooppalaisiin pankkeihin, esimerkiksi Dubaista Standard Charteredilla tuli paljon rahaa tätä varten. 30 miljoonaa tai menee hiukan nopeammin eteenpäin tästä eteenpäin. No, siis 2008 hän saapui paikalle ja 2010 tämä myllärys alkoi, kun Ranskan viranomaiset alkoivat kysyä joistakin transaktioista vähän lisätietoja. Tämän takia Slovenian rahanpesun vastainen komissio sai aikaan uudistuksia pankeissa, poliisi tutki asiaa, keskuspankki ja niin edelleen, ja lopulta tämä tili sitten suljettiin. Sitten seuraava kalvo eteenpäin vielä. Se, mitä he totesivat, mikä, mis, tässä oli kaksi laitonta transaktiota Iranian, iranilaiselta pankilta 360 000 euroa, koska NLD-pankissa silloin käsin tarkastettiin, oliko jo tietty taho sanktiolistalla useiden päivien ajan, kun sanktiot oli asetettu 2010 heinäkuussa. Tämä nainen pankkis, pankkivirkailija teki virheen. Mm Mutta lopulta sitten tehtiin jotakin uudistuksia pankissa tämän tapauksen pohjalta. Pankki otti jälkikäteen käyttöön uuden tietojärjestelmän Siron AML-robot, automaattinen järjestelmä, joka tarkistaa kaikki transaktiot eri skenaarioiden mukaisesti, ovatko rahat, jotka tulevat tileille, ovatko ne mukais säännönmukaisia, mukaisia, niin sitten johtopäätös on tavallaan se, että tässä ta- tämä tapaus on tyypillinen EU-USA kansainvälinen kysymys. EUn ja USAn asettamat sanktiot vaihtelevat, olivat erilaisia Iranin suhteen. Tämä paljasti varmastikin heikkouksia meidän keskuspankkimme toiminnassa – jotka on sitten korjattu. Ja lopuksi vielä tämä tapaus on nyt hyvin suosittu kysymys Slovenissa, koska parlamenttivaalit ovat tulossa. Ja meidän lehtemme mukaista tämä ei ole kaikkein tärkein ongelma Sloveniassa, mitä tulee veroparatiisikysymyksiin. Kiina. Kiitos oikein paljon, herra Mekina. Hyvin mielenkiintoisia tietoja molemmilta puhujilta. Niistä kiitos. Nyt esittelijät. Ja kun nyt katson kelloa, niin pyytäisin, ettei puhuta ihan viittä minuuttia. Pari kolme vain. Edustaja Kuufut ensin. Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti. Minä tiedän, että meillä on aikatauluongelmia. Ensinnäkin kysymys äh, Anse Logarille ja myös äh, herra Meginalle poliisi- ja oikeuslaitos Sloveniassa, miksi ne eivät toimineet ja mitä ne ovat tehneet tähän mennessä syyttääkseen ihmisiä, jotka ovat olleet mukana mahdollisessa rahanpesussa. Onko järjestelmässä heikkouksia ja oikeusjärjestelmässä ja siksi ne eivät toimineet? Ja sitten herra Kiina, te sanoitte, että, että tämä on kansainvälinen asia, jossa on mukana hyvin paljon eurooppalaisia pankkeja. Olisiko avuksi, kun me puhuimme tästä valiokunnassa, että vahvistettaisiin Euroopan viranomaisia, kuten esimerkiksi Europolia tai muita vastaavia, niin että ne voisivat tutkia ei ainoastaan Europol, vaan myös Eurojust, niin että Eurooppa voisi vahvemmin puuttua tällaisiin tilanteisiin. Helpottaisi vastaako se oikeusvaltioperiaatteen palauttamista Sloveniassa? Kiitos paljon. Kuka haluaisi aloittaa? Kollega, te ensin myös ajatellen, mitä vaikutuksia on niillä päätöksillä, joita parlamentissa on Sloveniassa yksimielisesti tehty. Olkaa hyvä. Thank you. Glede vprašanja Eh, pravosodje oziroma tožilc sploh ni bil obveščen o tej zadevi, zato ni mogel uporabiti nobenih ukrepov. Kiitos. kysymyksestä. Syyttäjällä ei ollut tästä tietoa, eikä hän voinut siksi toimia. Ja rikossyytteestä tämä henkilö tipahti ja menetti henkensä. Hän oli siis onnettomuudessa ja yksiköllä on sama johtaja, joka aina on antanut ymmärtää, että kaikki on ihan oikealla tolalla. Marian Rank oli tämän johtajan avustaja poliisissa ja hän on nyt kansallisen tutkintaviranomaisen johtaja. Erikoistuneen syyttäjän virastossa myös on siis tällainen henkilö. Kaikki, jotka ovat olleet tässä yhdessä mukana, ovat saaneet nyt ylennyksiin muihin tehtävään, eivätkä ole enää näissä aikaisemmissa toimissa. Tämä on yksi syy sille, että mitä ei ole tehty. Tutkintavaliokunta vaati, että nyt toteutetaan toimia ja poliisi toimi, totesi epäsäännönmukaisuuksia ja tietenkin hän on näin on pyritty löytämään vastuullisia ja erityisryhmä on asetettu tutkimaan niitä rikoksia, joita poliisi ei ole halunnut tutkia. Epäsäännönmukaisuuksia on löytynyt tällä tapaa paljon. Ja sitten herra Mekinan puheenvuoron haluaisin sanoa vielä jotain. Monet esitetyt asiat eivät oikein pidä paikkansa. Esimerkiksi se, että pankin työntekijät kyllä kertoivat johtajille näistä epäsäännönmukaisuuksista, mutta mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Olkaa hyvä. Uh, in the, in the time, in several months. Useiden ku- kuukausien aikana se, mitä tapahtui, siis tämä on prosessi, useiden kuukausien aikana 32 rahanpesu laitosta sai tiedon tästä ympäri maailmaa, se oli ensimmäinen askel. Koko kansainvälinen tutkinta, yhteisö sai tietoa ja kaikki saivat palautetta muista maista myös Ja lopputulos oli se, että ei voitu oikeastaan tehdä johtopäätöksiä, koska muilla mailla ei ollut mitään konkreettista. Mutta he löysivät NLBn sisäisen, äh, sisäisissä tutkimuksissa sen suurimman virheen, joten lopputuloksena pankin sisäistä järjestelmää uudistettiin. Mitä tulee EUn järjestelmään ja kysyitte tämän toisen kysymyksen. Te olette kuulleet keskustelua koko unionissa siitä, että USA yrittää palauttaa sanktiot Iranille ja EU yrittää vastustaa sitä. EU julkisti myös useita antaa tekstejä pankeille tai sääntöjä pankeille niin, että tavallaan sääntöjä ja suosituksia niin, että äh, olisi yhtäläiset selkeämmät toimet Iranin kanssa. Dollari äh, maailmanvaluuttana, sillä on tavallaan enemmän kapasiteettia ja sitä kautta se voi sanktioida – eurooppalaisia pankkeja, joten ei nyt ole vielä selvää, tuleeko mitään sanktioita. Ja. Ihan lyhyesti. 33 työntekijää on saanut tiedon, mutta meidän ei. Tässä puhuttiin miljoonista, vaan sadoista tuhansista. Ja tutkinnoille pitää antaa myös tietoa. Israelilaisille ei tätä tietoa annettu, ei yhdysvaltalaisille myöskään. Kyllä tässä ilmoitettiin asioista ihan tahoille, joille haluttiin vain. En tiedä, miksi nämä summat menivät väärin. Ei 680 miljoonaa, vaan 680 000. Uh, maybe it's interesting what the Swiss... Ihan lyhykäisesti ehkä mielenkiintoista se, mitä Sveitsin uh, rahanpesuvastaiset viranomaiset sanoivat, uh, kun slovenialaiset kysyivät, mitä tapahtui tässä siirrossa, niin sy- kyynisesti he sanoivat slovenialaisille, ei jokainen ulkomaalainen siirto ole rahanpesua. Eli he vitsailivat Sloveniassa olevasta paniikista. Peter Jacek. Ja nyt Peter Jetsek, esittelijä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, hyvät herrat, teidän puheenvuoroistanne. Niin, mietin, onko kun ajatellaan tämän tyyppistä, tämän tasoista rikosta toimintaa, voitaisiinko sitä aloittaa nykypäivinä vielä? Nythän on uutta lainsäädäntöä, jota täytäntöön pannaan, uutta lainsäädäntöä hyväksytään onko nyt jonkinlainen ero verrattuna siihen aikaan, kun tämä kaikki alkoi, verrattuna nykypäivään, kun ajatellaan tällaisen laajamittaisen toiminnan aloittamista, onko se yhtä helppoa edelleen? Esimerkiksi minun tietääkseni Slovenia päätti tällaisesta eh, rekisteröidä, eh, että rekisteröidä olisi auki avoimia yleisöä koskien todellisia omistajia ja minkälaisia muita toimenpiteitä tästä on hyväksytty EU-tasolla, kansallisella tasolla. Onko, olisiko tällainen voinut estää tällaisen tapauksen syntymisen nykyään? Kiitos, kuka vastaa ensin? Olkaa hyvä. Statistics, maybe I think it... Mulla on hiukan tilastotietoa, ehkä tämä selittää tätä asiaa. Tämä tietenkin oli valitettava tapaus, mutta Bank of Slovenian kertomuksessa 2014 he sanoivat, puhuivat uusista käytännöistä NLB-pankissa koska aikaisemmin jo sanoin, NLB-pankki otti käyttöön uuden tietokonejärjestelmän robotti, avusteisesti tarkastettiin kaikki transaktiot. 2014 tämä järjestelmä antoi rahanpesun vastaiselle viranomaiselle Sloveniassa 74 prosenttisen onnistumisprosentin tapausten käsittelyssä. Tämä järjestelmä automaattisesti raportoi rahanpesutapauksista. Ja kun ihmiset tarkastavat näitä tapauksia, niin 74 prosenttia todettiin, siis kun nämä jälkeen tarkastettiin, ihmisten toimesta, niin ne pätivät 74 prosenttisesti, prosenttisesti, joten tämä järjestelmä siis toimii tältä kannalta katsottuna. Niin. Mm, olkaa hyvä. <laughs> Presenečen nad eh, izjavami Mekine, ko na nek način eh, tem, na temu podi govori kot... Ehm, Makina puhuu täällä Nova Ljubljanska Pankin äh, PR-miehenä. Nova Ljubljanska Banka äh, omisti ihan hiljattaiseen asti yrityksen, joka kuuluu Mladina-lehden konser, konserniin. Mutta hyvä toimittajakäytäntöhän ei tarkoita sitä, että puhuisi hyvää huonoista käytännöistä pankeissa – Rahanpesussa on kysymys rikollisista toimista, jotka pitäisi tutkia kunnolla ja on ikävää, että politiikka joutuu tutkimaan sitä, mitä medioiden pitäisi tutkia tällaiset teot eivät tänä päivänä enää voisi tapahtua samassa mittakaavassa, koska pankeissa on tehty paljon uudistuksia ja lakeja on muutettu rahanpesusta ja Novaljanska Banka Ähm, vuodesteen 2012, 2012 äh, siinä ei tehty tutkimuksia rahanpesusta ja keskuspankki ei puuttunut siihen ja sen täytyy nyt kantaa siitä vastuu. Kaikki suuret rahanpesutapahtumat ovat tapahtuneet ennen vuotta 2007. Sen jälkeen pankeissa tehtiin muutoksia. Eli sellaiset, joilla on ollut eh, pahoja tarkoitusperiä, on hakeutunut toiseen pankkiin. Ja ikävä kyllä tällainen pankki löytyy Sloveniasta. Niin, yleisempänä huomiona sanoisin, että no, eh, ihan hyvä, että teillä on eri näkemyksiä, mutta me haluamme täällä vain selvittää asioita. Niin halusin vain lisätä tähän, että mitä näihin syytöksiin tulee meidän toimittajatyömme nyt tiedotusvälineissä. Lähetin teille kaikille kirjeen, koska eilen saatte toisen tällaisen ikävän kirjeen. Lähetin teille sähköpostia ja Bank of Slovenian raporttia minä tässä siteerasin NLB-pankin. Ja vielä sanoisin, että NLB-pankkia me emme täällä puolusta mitenkään – meidän kantamme on se, että tämä ei ole kaikkein tärkein tai merkittävin offshore-tapaus Sloveniassa. Sloveniassa on ongelmia, mutta tämä ei ole se varsinaisesti suurin ongelma. Kiitos. Selvä. Kiitos oikein paljon. Nyt ryhmien nimissä puhujat. Romana Thompson ensimmäinen puhuja EPP-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo in dovolite mi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin asettaa koko tämän asian hieman laajempiin puitteisiin, koska silloin tämä olisi selkeämpi myös kollegoille. Pankki, josta puhutaan, NLB on suurin slovenialainen pankki, joka on yhä valtionomistuksessa. Ja vero rahoin se pääomitettiin ja viimeisimmässä tarkistuksessa Euroopan komission luvalla sillä ehdolla, että tämä pankki myydään. Koko ajan tulee uusia rahanpesujuttuja esiin, samoin kuin luoton annoista talousyksiköille – mutta valtiovarainministeri ja pääministeri eivät voi päättää, mitä tässä pankissa tapahtuu, vaan ne, jotka jo vuosia ovat olleet mukana pankin työssä. Tämä pankki on ehtymätön rahan ja poliittisen vallan lähde Sloveniassa. Ja sen kautta on voinut tapahtua rikoksia. ja, ja tämä lumipallo pyörii, nyt sitä on mahdotonta pysäyttää. On olemassa asiakirjoja et, siitä, että tässä koitellaan nyt Slovenian oikeusvaltiota ja että instituutiot eivät toimi ja että tällaiset instituutiot on otettu tavallaan ää, panttivangiksi, kuten Ljubljana pankki Ja ää, valiokunnan tutkimusten vuoksi tiedämme tänä päivänä vastuuhenkilöiden nimet ja heidät täytyy vetää vastuuseen. Monet näistä henkilöistä ovat nyt korkeissa asemissa valtion eri toimielimissä ja muillakin on hyviä paikkoja Sloveniassa tai ulkomailla. Ja miksi pitää odottaa niin kauan tätä. Ja yksi näistä vastauksista, että kansalla menee huonosti, on NLBssä. Ja tämän ratkaiseminen on valtavan tärkeää koko Slovenian tulevaisuudelle. Joten hyvät kollegat, kiitokset, että olette tehneet tämän työn, joka on tehtävä oikeusvaltiossa. Lyhyt kysymys. Voisitko antaa konkreettisia poliittisen esimerkin ja myös äh, Makiinalle kysymys. Herra Makina, on erittäin mielenkiintoista, että tulette lehdistöstä, lehdestä, joka on saavuttanut äh, vaurautensa veroparatiisien kautta. Uskotteko te tähän äh, tutkintavaliokuntaan vai ettekö pidä totena sen tuloksia? Ja ettekö te usko, että monet toimittajat olisivat tienneet, mitä on tapahtunut ja mitä te olisitte tehneet? Ja olen myös huolissani, miljardi pestyä rahaa on yksi suurimpia rahanpesutapauksia Sloveniassa. Ja jos sanotaan, että näin ei olekaan, niin en sitten ymmärrä enää mitään. No, aika pitkä kysymys, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Mainitsin jo muutaman esimerkin ja alustus on teillä kokousasiakirjan joukossa, joten yksi tapaus vain lyhyesti. Yksi lähetystö eurooppalaisessa valtiossa nosti rahaa luottokortilla yli 500 kertaa ja siirsi tämän kyseisen naisen tilille – 990 euroa, koska pankilla oli sisäiset tarkastukset ja yli tuhannen euron nostot rekisteröitiin siellä. Ja nämä rahat tulivat siis tämän kyseisen henkilön vaimon tilille ja hän siirsi kolmessa osassa nämä rahat Farokin tileille, eri tileille – ja lisäksi on kaikenlaisia maksuja, jotka liittyvät kotitalouden, talouden hoitoon ja niin edelleen. Näin rahanpesu siis toteutuu eurooppalaisten valtioiden kesken. Toisessa EU-maassa 22-vuotiaalle kansalaiselle ulkomaalainen pankki kiinnittää tämän, tämän huomion ja estää maksut. Ja tämä henkilö sitten siirtyy kolmannen tai neljännen pankin asiakkaaksi ja nostaa vuodessa miljoona euroa. Ja näin tämä juttu jatkuu. Meidän pitäisi huolestua siitä, että nämä pankit, joissa kyseisellä henkilöllä oli tili, ovat jo kolmen, neljän tapahtuman jälkeen ottaneet yhteyttä rampesua tutkiviin tahoihin. NLB taas ei tehnyt mitään, vaikka näitä tilitapahtumia oli paljon enemmän. Ymmärsimme kyllä jo, missä tämä ongelma on. Herra Mekina, teille esitettiin kysymys. We don't like each other. Kuten kaikki näette, me emme pidä toisistamme. tämä vain kuvaa suhdettamme he eivät vain tutki parlamentissa kotona NLB-pankkia, vaan myös mediaa. Meidän lehdessä me olemme sitä mieltä, tässä painostetaan journalisteja ja koska he tutkivat tai yrittävät tutkia myös meitä, niin todennäköisesti tulemme kertomaan tästä myös kansainväliselle journalistiliitolle. Kiitos. Bitte. Hvala predsjednik. Mislim da... Olkaa hyvä. Moja komissio ne preiskuje Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy nyt vastata tähän. Minun tutkintavaliokuntani eh, ei tutki eh, medioita ja mitään henkilökohtaista suhdetta herra Medinan kanssa meillä ei ole, me tapaamme ensimmäistä kertaa. Tutkintavaliokunnan tehtävä on kuitenkin eh, tutkia tällaisia tapauksia ja rahanpesuepäily on hyvä syy toteuttaa tutkinta. Selvä, kiitos paljon. Meille parlamentin yksimielinen päätös on kyllä jo fakta. Te toteutitte toisenlaisia tutkimuksia. No tutkimme niitä yhtä tarkkaan totta kai. Anna Gomes, sosiaalidemokraattien nimissä. Um, ähm, the NLB, uh... Äh, NLB, skandaali ja Farok-tapaus. Ei, jos ei se ole kaikkein tärkein veroparatiisikysymys maassa, niin mikä se sitten on? Voisiko se olla joku yritys? Internetissä löytyy monia yrityksiä, jotka mainostavat Slovaniassa. He väittävät hoitavansa ihan minkä tahansa ainoa se, mitä tarvitsee. Että on todellinen yritys, oikea yritys, joka toimisi Sloveniassa. Sitä vain ei tarvita. Kiitos tästä kysymyksestä. Kysymys kuuluu, mikä on suurin meidän kannaltamme suurin offshore-ongelma tai veroparatiisiongelma Slovenian osalta. Se ei ole tämä, vaan mielestämme toinen tapaus. Useita vuosia sitten muiden, monien muiden maiden tavoin Slovenia oli hankalassa taloustilanteessa. Ja silloin se joutui yksityistämään osan infrastruktuuristaan, infrastruktuuriyrityksistään – ja huolestuttava tekijä tässä yhteydessä oli se, että lainsäädäntöä muutettiin niin, että nämä yritykset voidaan myydä myös offshore-yrityksille. Siihen asti valtio pystyi myös myymään yrityksille, joiden omistajat olivat sel- selvillä, mutta sitten kun yksityistämispaine kasvoi, maa oli tilanteessa, jossa voitiin myydä infrastruktuuriyrityksiä, näin sanakseni. myös sellaisille yrityksille, jotka ovat veroparatiiseista. Se riitti, että ostajat kirjallisesti totesivat olevansa omistajia. Ja valtionlaitosten selitys meille oli se, että näin yritysmyynneistä saadaan suuremmat tulot, jos myydään yritykset veroparatiisien kautta. Tämä meistä on yksi ongelmista. Se liittyy myös stressitesteihin, monoihin pankkeihimme – itse asiassa Slovenia neuvoneet näiden stressitestien ja pahojen pankkien osalta olivat myöskin rekisteröityneitä veroparatiiseihin. Offshore-järjestelmä, NLB-tapaus ei ole tässä tärkein, vaan tämä koko ongelma luo ihan porustan meidän rahoitusjärjestelmällemme. Kiitos, herra Logar. Kiitos. Luonnollisesti tämä on kaikkein suurin kauppa, jossa epäiltiin äh, rahanpesua. Ja tästä on osoituksena myös äh, sisäministerin, puolustusministerin, pääministerin, valtiovarainministerin äh, informoiminen. He saivat kaikki tiedustelupalvelusta tiedon, jossa äh, kerrottiin kaikki. Ja se johti siihen, että hallituksen oli tehtävä jotain vähintään, ainakin kutsuttava kokouskoolle. Mutta mitään ei tapahtunut. Valtion äh, johto oli saanut tiedon ja mitään ei tapahtunut. Ei edes kokousta, tapaamista kutsuttu koolle. Ja me luimme tutkintavaliokunnan paperista avainkohdat siitä, että kysymyksessä oli suuri juttu, mutta että sen suhteen ei sitten tapahtunut yhtikäs mitään. Tutkintavaliokunta on kollektiivinen valiokunta, joka yrittää korjata asioita. Ja totesimme, että valvontamekanismit eh, eivät tässä tapauksessa ainakaan toimineet Sloveniassa. Se, mikä herättää nyt toivoa, on se, että tosiasiat ja seikat tunnetaan ja että järjestelmää on parannettu ja sopeutettu niin, että tällaisia asioita ei enää tapahtuisi. Lyhyt kommentti pyydän. A factual one. Tällainen tosiasioihin liittyvä herra Lugar sanoi, Lugar sanoi, että kaikki tärkeät poliitikot tiesivät tästä tapauksesta aikanaan. Ennen tässä yritin selittää, että tälle työntekijälle NLVssä oli vaikea ymmärtää tätä kaikkea, mutta jos kaikki poliitikot tiesivät tästä, niin silloin Voin mainita joitakin lisääkin. Esimerkiksi yleinen syyttäjä silloin oli heidän puolueestaan. Salaisen palvelun johtaja oli heidän puolensa nimittämä. Sitten vastuullinen henkilö NLB-pankissa, joka oli vastuussa näistä eh, transaktioista, hän oli myös heidän johtokuntansa nimittämä. Ja kaksi vuotta tämän jälkeen 2012, kun Ranska teki joitakin tutkimuksia tästä tapauksesta. He lähettivät kirjeitä ministerille. Tämä oli, joka kuului myös heidän hallituksensa. Äh, die, die Frage ist, wer hat welche Versäumnisse? Können wir hier nicht... Me emme pysty täällä selvittämään nyt sitä, kuka jätti mitäkin tekemättä. Eikä se ole tavoitekaan. Me haluamme selvittää faktat. Tässä on varmasti useampia tekijöitä kuin mitä molempi osapuoli tässä kuvitteli. Ja saattaa olla, että tämä on järjestelmään liittyvä ongelma, mutta haluaisimme myöskin tietää, miten tulevaisuudessa käsitellään tätä asiaa. Rologar. Syytöksiä. Tässä nyt sitten minun täytyy kyllä ne korjata. Državno on, ni bilo obveščeno. ne kuten sanottu, yleinen syyttäjä ei ollut saanut tietoa, ja jos ei hänellä ole tietoa, niin hän ei voi tehdä yhtään mitään. Sitä paitsi yleinen syyttäjä on riippumaton, eikä myöskään tiedustelupalvelu johtaja ollut saanut tästä tietoa. Ei tämä ole totta. Tämän transaktion jälkeen hallitus Bahorin toimella vaihtoi tätä johtajaa. Oli Scott Cato. Kiitos. Seuraavana vihreiden nimissä oli Scott Cato. So, um, I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan tästä aikaisemmasta kysymyksestä ja ihan lyhyesti näyttää siltä näistä tiedosta, joita olette esitelleet ja muista tiedosta, joita olemme saaneet valiokunnassa, että NLB on rikkonut velvoitettaan tunnistaa todelliset omistajat transaktiossa niin kuin kuitenkin vaaditaan lainsäädännössä. Oletteko tässä samaa mieltä? Ja entä sitten nämä rahanpesun vastaiset velvollisuudet ja huolellisuusvelvoitteet, due diligence olisi pitää tar- tar- tarkistaa herra Farouk Sadahin äh, vaurauden lähteet. Sitten tässä on myös UK-yhteys, koska tämän kuulemisen yhteydessä ikävä kyllä olen huomannut, että Lontoolla on, Lontoon Cityllä on keskeinen rooli rahanpesussa. Onko tässäkin UK-yhteys e, neljä e, UKssa toimiva pankki ovat kaikki tällä listalla? Päätyykö joku raha Venä, pankkeihin tai kiinteistöihin Lontoossa? Mihin nämä pestyt rahat päätyivät? Frage. Niin, olkaa hyvä. Kysymys esitettiin herran Mekinälle. But... Eh, niin, kyllä, tämä raha meni kaikkiin pääpankkeihin Euroopassa. Ilmiselvästi. Me yritämme ymmärtää, mitä todella tapahtui. Ja ehkäpä loogisin selitys on, että koska suuret eurooppalaiset pankit saivat sanktioita USAsta ja USAssa vaihdettiin lainsäädäntöä 2008, jossa voidaan antaa sanktioita myös ulkopuolisille pankeille, niin silloin iranilaiset siirsivät toimensa pienempiin pankkeihin ja toteuttivat nämä siirrot pienempien pankkien kautta suurempiin pankkeihin. Ja vielä toinen asia. Se, mitä minä tässä sanon, on, puhun tällaisesta yleisestä kaavasta. En minä nyt sano, että, että kaikki, tämä koskisi kaikkea. Tämä henkilö työskenteli monille ihmisille, jotka toimivat yritysten, useiden yritysten kulisseissa. Me tiedämme, että Ranska tutkii yhtä tapausta, joka liittyy petokseen, jonka herra Logarkin tässä mainitsi. Mutta jos haluaa ymmärtää tämän yleiskuvan, niin jos seuraa tätä niin tässä on tällainen kysymys valtioiden erilaisesta suhtautumisesta myös Iraniin. Noch eine Nachfrage, Frau Kollegin. Vielä lisäkysymys, hyvä kollega, olkaa hyvä. Ai niin. Edustaja Logar. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Suurin osa varoista siirrettiin Saksaan. Italiaan myös ja myös yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Ranskaan. Kiinnostavaa on se, että vastaanottavat henkilöt on käännytetty myöhemmin näistä maista turvallisuussyistä tai rikostuomioiden takia. Ja painostusten jälkeen NLP sulki nämä tilit ja tämä toiminta siirtyi sitten venäläiseen pankkiin vähän pohjoisemmaksi ja sitten yhä uudestaan saatiin tietoa levitettyä näihin moniin pankkeihin ja siksi oli hankala jatkaa tätä toimintaa. Got lost, but it was about the, the failure of due diligence and the... Niin, tässä siis due diligence-vaatimukset eivät toteutuneet, ei pysty toimimaan Ramson vastaisen säätelyn mukaisesti. Sitten onko muita rikkomuksia tässä tapahtunut ja pitäisikö ryhtyä rikosoikeudellisiin toimiin? This is a technical question. Tämä on tekninen kysymys, niin on, se on hyvin hankala, koska, koska aikanaan EU-ssa tulkittiin asiaa niin, että EU ei asettanut sanktioita Iraniin. Näin ollen transferit kahden eurooppalaisen pankin välillä olivat laillisia koskien Irania. Jos Iran osti jotakin Euroopassa, se oli ihan ok, tai, koska EU ei ollut asettanut sanktioita Iranille, vaan USA. Mutta sitten jossain kohtaa USA muutti tulkintaansa lakiensa kohdalla ja totesivat, että vaikka Iran tekee transaktiota Berliin ja Pariisin välillä dollareissa, niin sekin tarkoittaa sitä, että siinä rikotaan USA-laista lainsäädäntöä. Tarkoitan tällä sitä, että tämä oli hyvin vaikea kysymys, monimutkaista materiaalia, niin kuin aikaisemmin näitte näistä sanktioista, jotka asetettiin, niin luonnollisesti monet juristit, monet maat – ajatellut tätä asiaa, mikä tässä on rahanpesua, mikä ei ja niin edelleen. Ja, vielen dank. Niin kiitos oikein paljon. Meillä on vielä kolme puhujaa puhujalistalla. David Coburn ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. No, en oikein tiedä mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella Tämä on valtava myrsky T-kupissa käsittääkseni. Mikä tässä on pointti varsinaisesti? Amerikan politiikka Iranissa ei oikeastaan kuulu nyt tähän. Poliisin ja oikeuslaitoksen ongelma Sloveniassa, miksi ei toiminut? No ei Slovenia nyt vain selvitä tätä asiaa? Tämä asia pitäisi jättää Slovenian hallitukselle selvitettäväksi. Tämä ei liity nyt mitenkään Euroopan unioniin. Mielenkiintoista, että järjestetään tällaisia kuulemistilaisuuksia, mutta Tämä pitäisi jättää jäsenvaltion tasolle. Ei tämä ole EUn asia. EUn ei pitäisi enää pistää kaikkien muiden bisneksiin. EU etsii tässä vain jotain tekemistä ja puuttuu lähes joka asiaan oikeuttaakseen valtavaa byrokratiaa ja valtavia palkkoja, joita virkamiehet täällä nauttivat. Valtioiden pitäisi vastustaa EUn välintuloa. Me tarvitsemme vapaita markkinoita Scott katsoo, no hän ei olekaan täällä. Mutta hän pääsee potkimaan Lontoon sitiä, mutta sitistä syntyy paljon varoja yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä on meille tärkeä asia. EU on iskenyt nyt sitin suuntaan, koska halutaan saada brittiveronmaksajilta enemmän rahaa erosopimuksena. On väärin, että hän moittii Lontoon sitiä brittinä. Brittiläisenä parlamentin jäsenenä pidän tätä todella sopimattomana. En ymmärrä ollenkaan, mistä tässä on kyse. Tämä vain hukkaa kaikkien aikaa ja veronmaksajien varoja. Kiitos. David. Kiitos oikein paljon, David. David juuri puhui sen puolesta, että Eulokriilin kysymykset ho- hoituvat euroalueella eikä jätetä näitä asioita Lontolle. Kuka haluaa vastata tähän? Olkaa hyvä. Herra Logar. Hvala, predsjednik. Vjerat upozoru da se... Niin, haluaisin sanoa, että kun on kysymys äh, rahan pesus estämisestä, niin ensin tut, siinä tutkitaan tätä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Ja sen vuoksi alkupuheenvuorossani toinkin esiin tällaisen tapauksen. Meillä on 2000 asiakasta, yksittäishenkilöitä, tilejä ja nämä, näillä tileillä on satoja miljoonia euroja ja kuka tahansa voisi niitä käyttää minkä tahansa. Ja te kutsuitte meidät tänne esittelemään tämän tapauksen ja olen sitä kiitollinen. Kun Slovenian instituutiot olisivat käsitelleet tätä tapausta oikealla tavalla, me emme olisi täällä, vaan silloin olisi löydetty ratkaisu. Korruption vastaisen taistelun keskittyneen komitean jäsen sanoi oman tutkintansa lopuksi saanut hyvän työpaikan NLB-pankissa. Ja hänen tehtävänsä on nyt se, että hän katsoo, miten informaatio rahanpehususta NLBssä ylipäätään vuosi julkisuuteen. Ja henkilö, joka sai tiedot näistä asioista on nyt pääministeri ja ulkoministeri on, entinen ulkoministeri on Kosovon EUn lähettiläs. Ja korruptiovastaisen vastaisen komitean johtaja, joka sai tiedot näistä asioista, on tällä hetkellä oikeusministeri. Ja, ja ihmisoikeuskomissaari Euroopan neuvostossa. Joten miten paljon rahaa EUn äh, rahoitusjärjestelmistä on tullut äh, ainakin osa näistä varoista äh, on epäilyttävä ja tämä on todellakin asia, joka pitäisi kiinnostaa EUta. Vielä lyhyt huomio teiltä, olkaa hyvä. Selvä, kiitos. Poliisi tietenkin on tutkinut tätä ongelmaa, kuten aikaisemmin todettiin meidän tietojemme mukaan oltiin yhteydessä lähestulkoon koko kansainväliseen yhteisöön, rampesun vastaiset tahot ja niin edelleen, mutta ei voitu tuota lähidän ongelmaa ratkaista itse. Kiitos paljon, kaksi puheenvuoropyyntöä. Voisiko vain jatkaa, kun Lange sanoi, että clearingin pitäisi tapahtua Euroopassa eikä Lontoossa. No tästä syystä Lontoon lähtee, kun emme halua kaikkea tätä puuttumista Brysselin byrokraattien puolelta, jotka tuhoavat bisnesmaailman. Me emme halua kärsiä taloudellisesti samoin kuin muu Eurooppa. No tuon toinen esityslistan kohta tuo. Brian Hayes EPP-ryhmän nimissä ja sitten Milan Sver on viimeinen puhuja tällä kyselykierroksella. Olkaa hyvä. Meillä on vielä viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Brief questions. Kolme lyhyttä kysymystä. Yksi niistä palaa siihen, mitä varapuheenjohtaja Gomez otti esiin mm, herramme Kiinalle. Hän puhui siitä, että on muitakin tapauksia yhtä vakavia tai jopa vakavampia kuin tämä tapaus. Ja sen sijaan, että hän olisi kertonut äh, näistä varojen myynnistä ulkomaille. Voisiko hän antaa kolme esimerkkiä näistä vielä vakavammista asioista? Se kiinnostaisi valiokuntaamme. Ja sitten äh, tästä äh, komissiosta painostittiinko teitä näiden tutkimusten aikana teidän parlamentaarisessa komissiossa, kun te teitte työtä, ja kykenittekö te selvittämään, mistä tämä painostus tuli? Tuliko se eri tahoilta valtiota? Ja sitten kolmas kysymys. Ranskan viranomaiset tutkivat tätä petosasiaa ja kysymys oli valtavasta määrästä pankkeja ja tilejä. Onko tämä ainoa tapaus, josta olette tietoisia, ja että Ranskan viranomaiset ovat ainoita viranomaisia, jotka ottivat esiin koko tämän asian rahanpesun seurauksena? Kiitos. Toivoisin lyhyitä vastauksia. Alkaa hyvä. Konkreettisesti yksityistämiskierroksen alkana, tuoreemman sellaisen aikana, Sloveniassa lähes kaikki valtion yritykset myytiin offshore-yrityksille. Tarkoitan tässä Luxemburgia myös. Toiseksi suurin pankki, NGBM, myytiin Luxemburgiin. Ongelmana on se, että lopulta ei oikein tiedä kukaan varsinainen omistaja, koska usean vuoden jälkeen ajan valtio tyytyy tällaiseen allekirjoitettuun julistukseen, että me olemme omistajia. Sitten ei tarkasteta enää mitään rekistereitä. Ihan vain selventääkseni, te käytitte itse tätä argumenttia rank, rankkauslista. Eli millä tavalla, antakaa nämä kolme tapausta mieluummin kuin itse tarina. Niin, juuri sanoin. Toiseksi suurin pankki. Ja sitten kaikki varat, en tiedä tunnetteko nämä yritykset. Se suurin Slovenian yritys. Jolloin alle ja niin edelleen muutti amerikkalaisen yrityksen kautta Luxemburgin. Ovatko nämä kaikki rahanpesutapauksia? En puhu rahanpesusta puhun tarkkaan. No tämä ei ole veronkierto, siis EUn lainsäädännön mukaan. Luxemburgista, jos puhutaan. Äh, Milan Sver, ja? Milan Sver. Hvala lepa za besedo, gospod <clears throat> Langen, predsednik. Äh, ne bi se rad... Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin onnitella herra tohtori Logaria hänen työstään ja selkeistä vastauksistaan. Mutta vielä yksi kysymys. Vuodesta 2014 jälkeen Euroopassa on tietynlainen mekanismi, jolla suojellaan oikeusvaltion periaatetta. Ja siinä voidaan antaa suosituksia tai ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli oikeusvaltion periaate ei toteudu jäsenvaltiossa – Onko Slovenia kykeneväinen selvittämään tätä asiaa vai tarvitaanko tässä EUn puuttumista? Ja, hvala. samo... Niin, kiitos. Haluaisin vielä palata tuohon edeltävään kysymykseen. Painostettiinko minua? Se oli kysymys. Olen diplomaatti kontakti ja minulta tämä status poistettiin, diplomaatin status. En tiedä, oliko se painostusta vai ei. Minun vanhempiani uhkailtiin myös ja niin edelleen. Tutkintavaliokunta. Katoaa usein tiedotusvälineiden otsikoista. Esimerkiksi sen jälkeen, kun lehti lehdistöraportti annettiin meidän valiokuntamme lopputyöstä, niin mitään ei parin päivään kuulunut tiedotusvälineissä tästä. Mitä oikeusvaltioperiaatteisiin tulee, meidän valiokuntamme totesi monia puutteita. En pystynyt nyt sanomaan, pystyykö Slovenia selvittämään tällaisia rikoksia omien rakenteidensa pohjalta. Toivon, että näin on. Jotain tämän suuntaista osoitusta onkin, mutta totta kai kaikkien laitosten pitää avata nämä tapaukset uudestaan ja tutkia ne perinpohjaisesti. Ne henkilöt, jotka olivat osallisena vuoden 2010 tutkinnassa, eivätkä löytäneet mitään, heidät on tietenkin korvattava muilla henkilöillä. Se ei pidä paikkaansa, että he olisivat tutkineet tarkkaan nämä tapaukset. Me olemme puhuneet monien kanssa, jotka olivat osallisena näissä tutkinnoissa tai mukana Faruk-tapauksissa ja vahvistivat, että poliisi ei ottanut heihin edes yhteyttä. Siis onko niin, että teidän diplomaattitaustanne poistetaan siksi, että ikään kuin uhkauksena diplomaattin status vai liittyykö se siihen, että olette parlamentin jäsen? Se oli se meille Saksassa tuttu tilanne. No, nämä ovat nyt yhteensattumia. Tämä kaikki tapahtui hetkellä, kun me kuulimme todistajia ja silloin sanottiin, että minun koulutukseni on liian korkea kuin mitä tähän tehtävään tai toimeen tarvitaan tai vaaditaan. Eli minulla oli kaksi prosessia oikeudessa. Yhdessä olin voittanut ja toisessa odotan vielä lopputulosta. Vielä loppupuheenvuoro. Ehkä myös vastaus viimeiseen kysymykseen. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei, kiitos oikein paljon. Selvä, kiitos. Siinä tapauksessa kiittäisin oikein sydämellisesti. Me emme kaikkia selvittäneet. Ymmärsimme kuitenkin, että on ollut sellaisia mekanismeja siellä, jotka ovat edistäneet ikään kuin rahanpesua. Se mistä on kyse, terrorismin rahoitus, Ranskan hallinto, tutkintaa maailman parlamentissa. Nämä kaikki asiat vaikuttivat, nämä asiat tulivat esiin täällä kuulemisessa. Ja olemme samaa mieltä siitä, että nämä kysymykset ansaitsevat kaiken huomioon. Mä kiittäisin teitä molempia. Nämä avoimet kysymykset vaativat Sloveniassakin poliittista vastausta. Mehän emme voi poliittisia vastauksia täällä antaa sen enempää kuin Luxemburg tai Malta tai Kanalisaarilla. Nämä ovat poliittisia johtopäätöksiä, jotka pitäisi valtioissa itsessään tehdä. Haluaisin kiittää oikein sydämellisesti. Tähän päättyy tämä paneelikeskustelu. Pidetään neljä minuutin tauko. Seuraavan paneelin jäsenet ovat paikalla jo ihan pikkutauko ja sitten jatkamme. Kiitos oikein paljon. Bitte Platz nehmen. Ja. So, meine Arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat, pyytäisin kaikkia istuutumaan. Nyt ihan hiukan myöhässä vain siirrymme toiseen paneeliin. Azerbaidžanin rahanpesu kysymykset. Toivottaisin puhujat tervetulleeksi. Kaldolan ensimmäisenä Brysselin toimistosta Transparency Internationalista sydämestä tervetulleen. sitten kolme toimittajaa. Tanskan Berlinske sanomalehdestä Eva Jung, Kai Lund ja Simon Bentsen. Tervetuloa oikein sydämellisesti. Kiitos, että tulitte paikalle. Te kuulittekin tuosta lopusta jo vähän, miten tämä toteutetaan. Ensin toimittajien trio. Kukahan teistä puhuu teidän nimissänne? Mika Lund ensin ja sitten Herra Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Oh, yeah. it's my first time here, so. Ensimmäinen kerta täällä. Kiitoksia avusta. Niin, yhdessä kollegani kanssa mielelläni kerron avainlöydöksiämme artikkeleista, joita kutsumme Azerbaijan laundromat-tapaukseksi. Tämä esiteltiin ensimmäistä kertaa syyskuussa. Tänä vuonna kuultiin tehty kuukausia työtä 15 medialähteen kanssa muun muassa. Yhteistyö alkoi silloin, kun saimme paljon tietomateriaalia, jossa näytettiin tuhansia transaktioita Danske Bankin Viron haaraliikkeelle 2012-2014 kaudella Danske Bank on kaikista suurin pankki. Tanskassa sillä on pankkeja kaikkialla Pohjoismaissa. Pohjois- ja tiesimme jo aikaisemmin, että Viron pankilla oli ollut isoja ongelmia, mitä tulee eh, sen säätelyn no- noudattamiseen. Pankki oli rikkonut monia sääntöjä jotka liittyvät rahanpesukysymyksiin. Tämä uusi materiaali kuitenkin erosi aikaisemmista vuodoista. Oli tämä yksityiskohtaisuus, joka siihen liittyy yleensä, kun epäilyttävällä tavalla väärinkäytetään pankkijärjestelmää, asiakkaat kätkeytyvät eri offshore-rakennelmien taakse. Tämä oli eräinen tapaus. Monet transaktiot pystyttiin näkemään edunsaajia ja maksajia, ja näin saamme ainutlaatuisen kuvan rahanpesun sellaista maailmasta ja offshore-toiminnasta tiedoista pystyimme näyttämään, miten Azerbaijanin hallinto miljoonia euroja siirsi Danske Bankin tileiltä veroparatiiseihin. Mukana oli poliitikkoja ja erittäin mielenkiintoisia tapauksia olisivat eurooppalaiset poliitikot. Me tutkimme tätä rakennelmaa. Samantyyppisiä epäilyttäviä toimia oli nähty aikaisemminkin rahanpesusta. Tässä käytettiin äh, brittiläisiä osakeyhtiöitä, joilla oli osake, äh, omist, o, mm, osoitteita myös Azerbaidsanissa. Vain vähän tietoja vaaditaan todellista omistajista, että voi rekisteröidä tällaisen yrityksen ja siksi ne ovat ratkaisevan tärkeä osa rahanpesussa. Muissa maissa on samantyyppisiä järjestelmiä. Tanskassa on tällaisia komodittiyhtiöitä, ja tästä tällä, juuri kovasti keskustellaan tällä hetkellä Tanskassa. Ei ollut mikään hämmästys, että me voineet löytää nimiä todellisista omistajista näissä yrityksissä julkista tiedoista. Neljä yritystä. Tarkastin, tässä on hiukan dokumentteja, joista, saimme käsimme. Niitä hallinnoitiin offshore-tahoista, brittien Neitsyt saaret esimerkiksi. Todelliset omistajat oli kätketty ne olivat vain tällaisia valtakirjoja ilman todellista yritystoimintaa. Silti neljä yritystä eivät ole täysin tuntemattomia meille. Ne oli mainittu aikaisemmin italialaisessa rikostapauksessa, Luka Volonte-tapauksessa. Häntä on syytetty rahanpesusta ja hän on hyväksynyt Azerbaidsin hallitukselta lahjuksia. Ja hän toimi aktiivisesti myös Euroopan neuvostossa aikanaan ja silloin oli aktiivinen näissä kysymyksissä. Tässä hiukan asiakirja Italian tapauksesta. Tämän syytöksen mukaan juuri nämä neljä yritystä, niitä käytettiin siirtämään 2,3 miljoonaa euroa hänen tililleen. Volonte-tapauksesta on monia äh, sähköposteja ja mukana on kaksi tärkeää poliitikkoa Azerbaidsanista ja heidän, näitä mainitaan myös nämä neljä yritystä. Siksi oli selvää, että nämä neljä yritystä olivat tällaisia äh, korruptiorahastoja, joita Azerbaidin hallinto, hallitus hallinnoi. Ja tämä oli todella mielenkiintoista, kun ajatellaan 16 000 transaktiota. Yritettiin löytää maksajien ja edunsaajien nimet ensin kollegan esittelee muutamia kaikkein mielenkiintoisimpia näistä maksa- maksajista. Miljardit, jotka tulivat Danske Bankin Viron sivukonttoriin, olivat harkonttorinalta hankalasti löydettävissä. Näiden varojen jäljittäminen oli hankala, mutta huomasimme, että Azerbaidžaniin oli paljon linkkejä neljältä tililtä. Me analysoimme rahavirtoja ulkomaisille tiloille – yhdessä kollegoiden kanssa OCCRPssä ja nähtiin, että Azerbaijanin hallinnolta tuli paljon varoja esimerkiksi ministeri, joka vastaa puolustusteollisuudesta hätätilanteista. Se on hyvin merkittävä siellä ja valtion suojelupalvelu. Ja tämä siis viittaa suoraan presidentti Alievin. Varoja siirrettiin myös monista yrityksistä, jotka ovat valtion omistamia tai sellaisten yritysomistajien katteella on elittiin yhteydet. 1,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria Back Telecom MMCltä. Ensin se näyttää tavanomaiselta teleoperaattorilta, mutta se ei ole varsinainen yritys. OCCRPn mukaan Rasadom entisen sisäministerin poika on perustanut tämän yrityksen. Myös aitoja yrityksiä yhdistettiin näiden, näihin tileihin. Monilla oli yhteyksiä valtioon suoraan. Monet siirrot tulivat myös maan suurimmasta pankista, jota valvoo maan hallitus. 29 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria – myös venäläiseltä vientiyritykseltä, jolla on yhteydet Azerbaidžanin asiantuntijat ovat kommentoineet näitä maksuja. Me olemme pyrkineet saamaan haastattelumahdollisuuksia hallinnolta aikaisemmin pidet, on kommentoitu näitä provokatiivisina syytöksinä. Nyt kollega kertoo vähän enemmän näistä taustoista. Useat eurooppalaiset poliitikot ovat järjestelmällisesti saaneet rahaa Azerbaidsanin rahan pesuvyhdistä. Ne kaikki tapaukset, joita me tutkimme, me löysimme systemaattisia kuvioita suurista summista, joita on siirretty näille poliitikoille. Tässä kalvolla näette joku sen nimen. Kun teimme taustatarkistuksia näistä poliitikoista, niin heillä oli yksi asia yhteistä. Kaikki puhuivat tavalla, jota harvat tekevät tästä hallinnosta. Azerbaidžanin hallitusta pidetään suurena ihmisoikeuksien polkijana ja sitä voidaan kuvata diktaattoriksi, diktatuuriksi. Nämä poliitikot puhuivat tämän hallinnon puolesta. Kerropa hieman näistä poliitikoista. Edward Lindner, entinen Sak Saksan liittopäivien jäsen matkusti vaalien aikana Azerbaijaniin samanaikaisesti kun OECD kansainvälisesti kritisoi vuoden 2013 vaaleja siitä, että ne eivät olleet vapaat ja oikeudenmukaiset. Ja Edward Lindner kertoi lehdistölle, että nämä vaalit olivat täysin puhtaat ja vastasivat ihan Saksan vaaleja. Toinen korkea henkilö on eh, bulgarilainen eh, Kalin Mitrev, EBRDn eh, johtokunnan jäsen ja naimisissa Unescon pääsihteerin kanssa. Kun Kalin saa nämä rahat, niin samanaikaisesti hänen vaimollakin on läheiset suhteet Azerbaidžanin presidenttipariin. Ja presidentin vaimo on tänä päivänä myös varapresidentti. Ja ihmisoikeusjärjestöt sanovat, että Azerbaijan on erittäin huono ihmisoikeuksissa, mutta presidentin vaimo väittää Unescossa toisin. Eli te näette tässä luettelon ihmisistä, jotka ovat saaneet rahaa, mutta kieltävät saaneensa. Eikä heillä ole kuitenkaan mitään hyviä selityksiä sille, miksi nämä siirrot on tehty äh, salaisten äh, äh, tunneleiden kautta, VPN-tunneleiden kautta. Ja Azerbaidsanin poliitikot ovat myös saaneet rahaa ympäri maailman. Ihmiset, joilla on ollut läheisiä ammatillisia tai poliittisia suhteita Azerbaidsanin hallitsevan perheen kanssa. Materiaalista löytyi siis 16 äh, 000 pankkisiirtoa ja täällä on paljon äh, saajia, joita emme ole vielä identifioineet. Sieltä saattaisi löytyä hyvin paljon mielenkiintoisia henkilöitä, joista emme vielä tänä päivänä voi kertoa mitään. Ja äh, me olemme myös katsoneet mahdollisia linkkejä Maltaan ehkä kannattaa mainita, että Maltan mediat ovat maininneet tällaisen rahanpesuohjelman, jossa asebaisalaista rahaa pestiin yritysten kautta. Ja että tämä liittyisi Panaman kautta maltalaisiin poliitikkoihin. Me emme ole löytäneet, mutta kuva näyttää hyvin samankaltaiselta. Sitten ihan nopeasti näistä seuraamuksista Euroopassa. Te näette tässä kalvolla niitä. Jotkut poliitikot ovat joutuneet jättämään paikkansa. Tutkimuksia on aloitettu monissa paikoissa. Ja vielä lopuksi haluaisin näyttää teille tämän valokuvan. Se on valokuva talosta Bakussa, Azerbaidžanissa. Ja yrityksen tietojen mukaan mies, joka asuu tässä talossa, on yksi näistä, joka saa näitä rahoja, joka tarkoittaa siis sitä, että tätä miestä, tämä mies olisi vastuussa yli miljardin euron pesemisestä. Eli jos Tanskan pankki olisi seurannut, noudattanut äh, rahanpesudirektiiviä, niin Tanskan pankki olisi heti nähnyt, että mies, joka asuu tässä, ei ole miljonääri eikä, eikä miljardööri, vaan henkilö, joka äh, piilottelee todellisia avainpelaajia. Kiitos paljon tästä alustuksesta. Tässä oli paljon esimerkkejä. Ja yksi teidän nimeämme nainen kaudesta liittopäiviltä on lähettänyt meille kirjallisen kannanoton. Hän sanoi, ettei hän pääse paikalle. 3. heinäkuuta 2014-29. maaliskuuta 2017 hän johti, oli ystäväryhmän puheenjohtajan asemassa. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentissa meillä on myös tällaisia ystävyysryhmiä. Tietenkin jotkut valtiot pyrkivät vaikuttamaan parlamentteihin niin, että voittavat parlamentin jäsenet puolelleen. Meidän pitää tämä yksittäistapaus vielä tutkia, mutta haluaisin sanoa, että kokousasiakirjojen joukossa on täydentävänä hänen asiakirjansa muilta Lindneriltä esimerkiksi ja eikä muilta, jotka mainitsitte alustuksessanne. Kiitos tästä esityksestä ja nyt puheenvuoron saa herra Dolan, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kutsusta tulla esittelemään valiokuntaan. Nimeni on Carl Dolan, johdan Transparency International EU-toimistoa. Tässä on Global Transparency Movement järjestöstä, joka on johtanut korruptiovastaista toimintaa ympäri maailmaa. Olemme tehneet tätä työtä, lisänneet tietoisuutta korruptiosta ja sen vaikutuksista 24 vuoden aikana tällaisten välineiden kautta kuin TI-korruptioindeksi. Näin mitataan, miten julkinen sektori eri maissa, missä määrin ne ovat korruptoituneita. Ja Azerbaidsan on 30 sijalla tällä listalla. Siellä on paljon korruptiota. Kaikki tämä on hyvin tiedossa. Sitä on dokumentoitu hyvin kansainvälisissä järjestöissä ja journalistit ovat toimineet aktiivisesti niin maassa kuin sen ulkopuolella. Se on vaikuttanut tuhoisesti azerbaidsanilaisiin itseensä. Erityisesti on menetetty poliittisia perusvapauksia. Se on ihan selvä asia. Mitä vähemmän hyvin tiedetään, ovat nämä heijasten vaikutukset muualle. Meidän pitäisi olla myös tietoisia siitä, miten korruptio, jota järjestelmästi viedään maasta, miten se heikentää demokraattisia laitoksia täällä lännessä, kuten Euroopan neuvostoa, mutta heikentää myös äh, rahoitus- ja muiden markkinoiden luotettavuutta. Voisimme jopa sanoa, että korruptio öljyn ja kaasun lisäksi on yksi päävientituotteita tästä maasta keskityn nyt näihin heijastusvaikutuksiin, joita Azerbaidsan laundromatilla on täällä ja esimerkiksi miten EUn rahoitusjärjestelmä voi auttaa rahanpesussa. Ensimmäinen aihe, jota käsittelen, on taseyritysten, postaltekoyritysten rooli. Se on tullut selväksi jo todistettua aiemmin. Azerbaidsanin Londromat-tapauksessa on neljä yritystä UKC, jolla on osastot Virossa. 16 000 transaktiota liittyvät tähän tapaukseen. Ne on salaisesti prosessoitu EUn sisällä ilman, että mitään esteitä oli. Kukaan ei kysynyt mitään kysymyksiä koskien omistajia tai näiden postautkuyritysten johtajista tai 16 000 tilisiirrosta näistä taseyhtiöistä. Järjestäytynyt rikollisuus ja korruptoidut viranomaiset eivät he joudu vaivaamaan päätään siitä, että joutuvat perustamaan kaukaisille paikoille postautkuyrityksen. Heillä on voivat nauttia ihan EUn tarjoamista palveluista pelkästään. Kysymys, jonka voisimme tässä kysyä, voisiko tämä Azerbaijan laundromat-tapaus tapahtua uudestaan, jos joku haluaisi samanlaisen rakennelman aloittaa? Vastaus on selvästikin kyllä. Ensinnäkin on hyvin helppoa perustaa tällainen postilaatikoyritys jäsenvaltion, kuten yhdistyneen kuningaskuntaa, mutta muitakin jäsenvaltioita voitaisiin mainita, esimerkiksi Alankomaat, niin kuin olemme nähneet hiljattaisissa paratesipaperiju vuodoissa tämä Lonsumat-tapaus ei ole mikään erillinen tapaus, niin kuin voimme todeta kollegamme Transparency International UK-virastossa hiljattain julkaisemat raportin. Kätkeytyä päivän valossa tämä osoittaa, miten yhdistynyt kuningaskunta on tällainen yritysteollisuus, jossa rahanpesu pesee autetaan yhdistynyt kuningaskunnassa. Tässä tunnustetaan 52 rahanpesutapausta. 766 yritystä on mukana Isosta Britanniasta. Sitten on joukko tekijöitä, jotka tekevät yhdistyneestä kuningaskunnasta erityisen houkuttelevan alhaiset kustannukset, kun aloittaa yritystoimisen, niin kuinka helppoa ja nopeaa on alkaa uusi, uusi yritys, ja sillä maalla on hyvä yritysmaine, ja tämä lisää legitiimiyttä näille huijausyrityksille. Siellä on myös kaikkein halvinta aloittaa yritystoiminta ja nopeinta, koska vain 12 puntaa tämä maksaa ja minuuteissa voi täyttää tarvittavat kaavakkeet. Sitä vastoin maksaa yli tuhat puntaa, kun perustaa yrityksen brittiläisellä Neitsytsaarella toiseksi. On varsin vähän valvontaa ja tarkastuksia, joita viranomaiset suorittavat. Olemme kuulleet tämän myös kollegoilta, niin tänään, vaikkakin nyt kuningaskunta on johtanut siinä, että on perustettu tällaisia keskitettyjä todellisen omistajan rekisterejä, ei tarkista mitenkään näitä rekisteröityjä tietoja kuitenkaan. Kuka tahansa johtaja tai omistaja voi vapaasti rekisteröityä ja antaa väärää tietoa. UK Companies House on todennut, että he eivät tarkista tai tutki mitään tapauksia. Ja mielestäni tämä on tärkeä läksy, joka voidaan oppia, kun tarkastellaan EUn rahanpesuvastaista lainsäädäntöä, jota kohta ollaan tekemässä. Sitten toinen aihe, jota käsittelisin, liittyy rahoitusvalvontaan ja pankkeihin. Danske Bankin Viron haaraliikellä on jo mainetta, että se on mukana veronkierroissa ja venäläinen väärinkäytösten paljasta Magnitsky otti tämän esille. Tämä, tämä käytettiin tällaisessa aikaisemmassa Russian Laundromat-tapauksessa, jonka joka paljastettiin, tämä osoittaa, että 20 miljardia Venäjältä virtasi Moldovaan ja Latviaan. Kun rahat olivat Latviassa, rah, rahat voitiin sitten siirtää minne tahansa maailmassa ilman mitään vaikeuksia. Yli miljardi dollaria siirrettiin Tanskasin pankkiin 2011-2014 kausilla yli 1500 transaktiota oli mukana. On vähän merkkejä siitä, että Viron tai Tanskan tai EU, EU, EKP-kään huomanneet mitään kummallista tai puuttuneet toimintaan. Järjestönyt rikollisuus ja OCCRP tiivistää asian seuraavalla tavalla perustuen sähköpostitietoihin. Sähköposti paljastaa, että sekä Viron että Tanskan rahoitusvalvontaviranomaiset olivat huolissaan venäläisistä asiakkaista Estonian Viron pankissa. Sitten vielä todetaan, että että Viron rahoitusviranomaiset ovat lähestyneet Danske Bankia tästä asiasta ja sitä häiritsi, että tätä ongelmaa ei otettu kuitenkaan vakavasti Danske Bankissa. Kansainvälinen oikeus, EU-oikeus, kansalliset lainsäädäntö, niissä on tiukat keinot sanktioida oikeushenkilöitä, mutta niitä soveltaa varsin harvoin, niin kuin olemme nähneet. Rahoitusvalvonta ja rikosoikeus, rikosoikeudellisten tahojen pitäisi puuttua vakavasti pankkien osallistumiseen mm, rahanpesuun, ottaa pois vaikka pankkiluvat ja lopettaa koko pankin toiminta loppujen lopuksi. Latviassa kuusi pankkia oli mukana tapauksessa, joka liittyi Magnitsin paljastamaan tapauksen. Latvia on tunnettu tällaisena pankkikeskuksena rahanpesukysymyksessä. Yksi pankeista, Trasta Commerce Banka, oli myös avainasemassa Russian Laundromat-tapauksessa ja siltä otettiinkin pois pankkilupa maaliskuussa 2016. EKPn ja kansallisten toimesta. Se oli vakavasti kestävällä tavalla rikkonut rahanpesun vastaista ja terrorismin vastustavaa lainsäädäntöä muun muassa huomasimme, että joskus kokonaiset pankit ohustetaan rahanpesun tarkoituksessa. On paljon helpompaa käytännössä omistaa pankki silloin, kun rahanpesu ja lahjonta on osa standarditoimintaa yrityksessä. Tämä kävi erityisen hyvin ilmi äh, korruptiotapauksessa Lava Jato Petrovas-skandaalissa Bra- äh, Brasiliassa. Mainl Bank, Itävallan pankki, myi 51 prosenttia Antiguan osa- pankistaan Odebrechtiltä, joka oli tässä ydintekijänä. Kysymys kuuluu, oliko harjoittu mitään due diligence-toimintaa ennen kuin sopimus allekirjoitettiin? Seurasivatko mitä tapahtui pankissa itsessään, jonka, josta vielä omistivat 49 prosenttia. Entäs Itävallan finanssivalvonta, välittikö se tästä? Onko avattu mitään tutkimuksia tähän asiaan sitten? Kaikki nämä kysymykset edelleenkin ovat ilman vastaustaan. Joten mitä yleisiä asioita voidaan oppia jatkoa varten? Me Transparency International järjestössä olemme oppineet tiettyjä kysymyksiä. Tämä osoittaa, että tarvitaan, niin kuin olemme kuulleet, suurempaa avoimuutta todellisista omistajista, julkis, tarvitaan julkisia re, rekistereitä, mutta tarvitaan myös vahvaa varmentamista ja kontrollimekanismeja, mitä tulee näiden rekistereihin sisältämiin tietoihin. Toiseksi tässä korostettu myös tarve, tarve sanktioille, valvonnalle, jota sovelletaan pankkeihin ja muihin välikäsiin, kuten juristeihin ja kirjanpitäjiin, jos ei ole tehty kunnollista öö, huolellisuustarkastusta asiakkaiden kohdalla. Sitten finanssivalvonta ja rikosoikeusviranomaisten pitäisi tutkia ja asettaa syytteeseen pankkeja, samoin kuin oikeudellisia henkilöitä ja luonnollisia henkilöitä ja johtajia myös. Samoin emopankkeja, eh, mitä tulee haaraliikkeeseen, niiden rahanpesuun. Neljänneksi pankkien ei pitäisi saada vastakseen vain eh, hallinnollisia toimenpiteitä, vaan myös rikosoikeudellisia toimenpiteitä, mitä tulee rahanpesuun. Ja nyt on läpimurtokin tapahtunut tässä asiassa Alankomaissa, missä ING-pankki on rikostutkinnan alaisena, kun ajatellaan sen roolia isossa Uzbek Uzbekin rikos, korruptiotapauksessa. Sitten finanssivalvonnan ja viranomaisten pitäisi julkistaa tietoa täytäntöönpano toimistaan niin pian kuin mahdollista. Ja sitten Euroopan komission ja parlamentin pitäisi vaatia kaikilta jäsenvaltioilta ja EU -keskuspa- EUn, Euroopan keskuspankilta yksityiskohtaista tilastotietoa rahanpesutapauksista ja julkista näitä tietoja vuosittain. Nämä ovat meidän suosituksiamme. Mielelläni käsittelen niitä yksityiskohtaisemmin, jos teillä on kysyttävää. Kiitos. Selvä, kiitos oikein paljon. Kaldolan myös näistä suosituksista. Minua järkytti eniten tämä kuva, jonka toimittajat näyttivät. Että tämä omistajuuskysymys on kyllä – selkeästi selvitettävä, koska tämä vastaa vähän samaa, mitä Panamassa, Panaman papereissa nähtiin, että tällaiset keksityt osoitteet olivat siellä ikään kuin pankin johtajien osoitteita. Tämä on esimerkki siitä, mikä voi mennä mönkään. En kommentoi sen enempää kahta alustusta, vaan haluaisin heti antaa yhteisesittelijälle puheenvuorot. Jeppe, kuulen ensin. And thank you so much uh, to the three Danish... Kiitos ja kiitokset Tanskan kolmelle eh, toimittajalle sekä Transparent Internationalin edustajalle. Ensimmäinen kysymykseni toimittajille. Te sanoitte, että se mitä te olette löytäneet tähän mennessä on todennäköisesti vasta jäävuoren huippu. Todennäköisesti löytyy vielä paljon nimiä vastaanottajista, näiden varojen vastaanottajista, joita ei ole paljastettu. Uskon, että tämä osoittaa sen, että todistamme tässä tällaisen korruptoituneen poliittisen ja muun eliitin, joka maalaa Azerbaidžanin hallituksesta kuvaa, joka ei ole todellinen. Mikä on se keino, jolla pääsemme eteenpäin? Miten voimme paljastaa loput tästä skandaalista? Onko teillä ehdotuksia ja mitä te teette mediassa ja mitä me poliittisessa maailmassa voisimme tehdä? Toinen kysymykseni Transparency Internationalin edustajalle. Luonnollisesti äh, me tulemme lukemaan nämä suositukset ja monet niistä on otettu myös äh, Panan työhömme. Mutta monet näistä hämäristä rakenteista, trusteista ja rahastoista, monikerroksisista rakenteista. Pitäisikö olla tällainen pakollinen raportti? raportointivelvollisuus, kun perustetaan tällaisia rakenteita, että mikä sen rakenteen taloudellinen tarkoitus on. Koska me näemme usein, että monilla näillä rakenteilla ei ole mitään ta- taloudellisia mer- niinku tavoitteita, vaan niitä käytetään nimenomaan erilaisten asioiden kiertämiseen tai rahanpesuun. Ja sitten nämä välittäjät, pankit, lakimiehet ynnä muut. Pitäisikö olla tiukemmat, kovemmat sanktiot heille, jos he osallistuvat laittomuuksiin. USA on tässä paljon tiukempi kuin me Euroopassa. Mitä te näette, ollaanko Euroopassa sitä vastaan, että toimittaisiin tiukemmin, koska hehän ovat tavallaan näitä huumeiden välittäjiä, ja huumeiden välittäjiin täytyy iskeä paljon lujempi, eli siis näihin välittäjiin. Kiitos. Selvä, kiitos paljon. Ensimmäiset kysymykset kolmelle toimittajalle, kuka vastaa? So, we've... Kiitos oikein paljon hyvistä kysymyksistä. Käytimme kuukausia näiden nimien löytämiseen. Ja on sanottava, että joissain kysymyksissä, joskus on kyse offshore-yrityksistä, joista on hyvin hankala päästä eteenpäin, mutta kyllä me löydämme jatkuvasti lisää palapelin paloja. Tuo Saksan tapaus, Karin Strentsin tapaus, jota johon viittasitte. Karin Strands sai Trade-nimisen yrityksen kautta nämä rahat. Ja ne taas Edward Lindneriltä, saksalaiselta poliitikolta. Eli tämä osoittaa, miten luovasti rahoja lähetetään eri tahojen yritysten kautta. Karin Strands ei ole halunnut vastata mihinkään kysymyksiin, joita olemme esittäneet tässä tapauksessa. Herra Lindner taas on toiminut hyvin aktiivisesti – myös lähettänyt varoja kahdelle belgialaiselle poliitikolle, jotka olivat vaalitarkkailumatkalla Azerbaidžanissa. Tämän kirjoittamisen jälkeen Strix luopui omasta paikastaan Euroopan neuvoston parlamentaarisessa kokouksessa, joten luultavasti lisätapauksia tulee jatkuvasti esiin ja me pidämme tätä silmällä ja pyrimme löytämään lisää. Sen verran voimme luvata. Vielen Dank, Kiitos. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much for those questions. Um, Kiitos näistä kysymyksistä. Tähän ensimmäiseen kysymykseen. Pitäisikö olla lakissa tästä, että pankit, juristit joutuvat raportoimaan taloudellista tarkoitusperästä näissä oppaikoissa? opakeissa järjestelmissä, niin tavallaan tämä on jo lakisääteistä välikäsien kohdalta. Jos asiakas tulee teille ja ha- sanoo, että haluaa sen monimutkaisen rakennelman, joka ei selvästi selvästikään palvele mitään tällaista tar- tarkoitus. Se on jo sinällään iso punainen lippu, hälytyskello. Kaksi asiaa pitäisi tapahtua silloin välikäden toimesta. Joko pitäisi vakavissaan tarkastella, tutustua tähän rakenteeseen ja todeta, että se ei paljon mitään äh, taloudellista toimintaa, paitsi ehkä rahanpesua, tai sitten voivat toimia aktiivisesti, jos tuntevat huolta asiasta ja raportoivat tämän epäilyttävänä transaktioreportina. Tällaiset mahdollisuudet ovat jo olemassa kansallisessa EU-lainsäädännössä. Kysymys kuuluu, miten niitä täytäntöönpannaan käytännössä. Ja tulee varsin selväksi rajallisista tilastotiedoista, siis rajalliset tiedot, tilastotiedot, koska meillä ei ole tarpeeksi tietoja EU-ssa. On varsin vähän raportteja, joita tulee näistä sektoreista. Saksassa yhden vuoden aikana oli kolme epäilyttävää transaktioraporttia koko tilinpitosektorilta koko Saksassa, joten meidän pitää tarkastella, mitä nyt oikein tapahtuu, mikä estää näitä välikäsiä ammattikuntia tekemästä työtään ja raportoimasta tällaista epäilyttävästä transaktiosta. Onko tietoisuus heikolla tasolla vai minkälaisia esteitä saattaa olla kun oikeusjärjestelmä on kysymyksessä, nämä ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Ehkä tässä tarvittaisiin myös kannustimia, ja tämä liittyy sitten kysymykseen sanktioista. Mielestäni ei kyse ole sanktioiden tasosta. Monissa maissa yhdistyneessä kuningaskunnassa on rikoslaillisia sanktioita, jos selvästi on rikottu lainsäädännön vastaista lainsäädäntöä. Kysymys pikemminkin taas liittyy siihen, sovelletaanko tätä kaikkea käytännössä Ovatko kansalliset viranomaiset tarpeeksi aktiivisia tutkijoita? Siis resursseja varmastikaan puutu. Esimerkiksi Tanskassa voimme nähdä, että rahoitusvalvontaviranomainen tarkastelee näitä rahanpesutapauksia. Siellä on kolme ihmistä työssä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa pitää valvoa neljä miljoonaa yritystä neljän henkilön toimesta. Siis resurssipurha on. Kyse on siis resursseista, voivatko tällaiset viranomaiset teke- tehdä työtään kunnolla. Sitten pitää olla myös varovaisia näistä valvontajärjestelmistä. Liian monissa maissa ammattikunnat itse harjoittavat valvontaa ja he eivät välitä tietoa näistä epäilyttävistä transaktioista eteenpäin ja viranomaisille ja ehkä heidän tehtävänsä ei olekaan sanktioida omia jäseniään. Kiitos paljon. Voin vahvistaa tämän Luxemburgin tapauksessa. 403 ilmoitusta Panama-kysymyksessä, 103 pankeista, 67 pankkitutkimusta, 300 asianajajaa, tilinpitää ja niin edelleen, mutta ainoastaan yksi tapaus otettiin tutkintaan. Tämä epäsuhta, kun annetaan ymmärtää, että itsehallinto toimii, niin se ei kyllä päde tulevaisuudessa, sen voi vahvistaa. Peter check käyttää seuraavaksi puheenvuoron ja toivotan tervetulleeksi myös vieraamme. Hetkinen vain. Vieraat, opiskelijaryhmä ranskalaisesta toimittajakoulusta. Tervetuloa. Ja. Please, Peter. Peter. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä paljastuksista. Nämä taitavat vahvistaa selkeästi muun muassa sen, että joissain jäsenvaltioissa on ongelmaa tämän varsinaisen omistajan tiedon osalta, miten voidaan vahvistaa tiedot ja luottaa niihin, mutta keskittyisin toiseen osioon, siihen, että maksetaan eurooppalaisille poliitikoille. Tämä on tietenkin hyvin huolestuttavaa. Tämän tapauksen keskiössä tuntuisi olevan neljä yhdistyneeseen kuningaskuntaan rekisteröitynyttä postilaatikkoyritystä ja kysyisin aserbaidsanilaisesta diplomaateista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Oliko heillä erityistä roolia? miten tätä rahaa siirrettiin? Minkälainen malli tässä oli kaikkein tavallisin? Tuo olisi ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, vielä näistä nimistä, eurooppalaisten poliitikkojen nimistä. Jos näitä nimiä tulee lisää, koskahan niitä saatetaan saada ja onko teillä ajatuksia siitä, miten monta nimeä saattaa tulla esiin nykytietoon perustuen. Ja sitten Transparency International – sitten Tsekin, Tanskan ja Saksan viranomaisia tutkimaan postilaatikkoyrityksiä, joissa omistaja ei ole tiedossa. Onko teillä enemmän tietoa tästä? Voisitteko vähän laajentaa tätä? Tuntuisi ikään kuin on ennakoidu tätä, kun meillä on saksalainen puheenjohtaja, tsekki ja tanskalainen esittelijä. Eipä se mitään. Meitä varmasti kiinnostaa kaikkien asioiden selvittäminen, siksi Saksan tapaukset minua vielä kiinnostaisi. Kukahan haluaa vastata? Olkaa hyvä. Rebensä. Thank you for your... Kiitos hyvistä kysymyksistä. On totta, että nämä neljä ydinyritystä olivat isossa Britanniassa rekisteröityjä yrityksiä ulkopuolelta ei ollut mitään linkkejä suoraan Azerbaidžanin näillä yrityksillä, vaan tämä linkki tuli sitten tästä Danske Bankin äh, materiaalista, sieltä se löytyi. ulospäin ei näytä ollenkaan siltä, että niillä olisi mitään linkkejä Azerbaidžaniin tai, äh, tai ylipäätään että Azerbaidžanilla olisi ollut muuten mitään linkkiä Isoon-Britanniaan, vaan siis vain äh, se, että Nämä tilit löytyvät äh, Viron haarakottorin kautta Danske Bankista. Meidän on vaikea sanoa, miten paljon lisää nimiä voi löytyä. Tämä materiaali on hyvin äh, vaikea, koska nämä tällaiset äh, suojayritykset ja tämä Italian Luca Volonte-tapaus, nämä olivat rahaston takana piilossa eri nimillä – Eli jos käy lävitse nämä 16 000 siirtoa, niin on vaikea sanoa, mitä näiden yritysnimien taustalta löytyy. Sieltä voi löytyä hyvinkin mielenkiintoisia henkilöitä ja järjestöjä, mutta me kirjoitamme tästä toki yhä vielä, mutta on hyvin vaikea löytää uusia linkkejä. Emme voi tällä hetkellä sanoa mitään mahdollisista uusista paljastuksista eurooppalaisista politiikoista. Niin, kiitos paljon. Yes, I mean, we don't have any... Meillä ei ole mitään lisää tietoa siitä, kuinka pitkälle tämä kaikki menee. Pitkälti tukeudumme kollegojemme apuun OCCRP-yhteyksistä ja muista, muilta johdonnoista järjestönä olemme tehneet jatkotyötä paljastuksista, joita on julkisuudessa ja olemme seuranneet Yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta on tehty parlamentissa kysymyksiä jostakin asioista. Olemme alkaneet vuoropuhelun Saksan edustajien kanssa Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa ja Saksan käsitelty ja Tsekissä näitä syytöksiä ja sitten on pyydetty myös tutkimuksia koskien sekin tämän heikkouksin. Niin ehkä kannattaa ottaa esille, että näiden skandaalien ja väitösten keskiössä on mainekysymykset, maineenpesukysymykset, ei vaan rahanpesu. Azerbaidsanhan halusi pestä oman maineensa Euroopan neuvostossa ja muualla. Siksi tähän, siksi tähän myös löydettiin. Tämä tuntuu olevan yksi syistä, eikä haluta niinkään muuttaa rahanpesujärjestelmää e- EU-ssa. Heikkoudet johtuvat muista syistä, eikä meidän pidä mennä niin kauas kuin Azerbaidsanin näitä asioita käsiteltäessä. Aivan, kiitos. Darius Rosatti on seuraava puhuja. Olkaa hyvä. EPP-ryhmän nimissä. Yes, thank you, Chairman. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille hyvin mielenkiintoisista tiedoista on todettava, että nämä eivät ole sinänsä uusia asioita, kun ajatellaan korruption ja rahanpesun historiaa, mutta aina kun kuulen uudesta tapauksesta, niin olen aina aivan ällistynyt, että tällaiset rikolliskoneistot voivat Euroopassa toimia. Tässä ei nähdä ainoastaan rahanpesu käytänteitä, vaan myös poliittista korruptiota ihan korkeimmalla poliittisella tasolla meidän maissamme. Kaksi kysymystä. Ensin ehkä tanskalaisille kollegoillemme. Miten oli mahdollista? Miten saattoi olla mahdollista, että tällainen rahanpesukoneisto saatiin luotua ja se pystyi toimimaan jonkun aikaa? Onko tässä kyse laiminlyönnistä? Oliko nykylainsäädännössä porsaareikiä? Miten tämä saattoi tapahtua? Ja entä valvonta? Viittaan tässä Danskin pankkiin tietenkin tämä on keskeinen. Nämä postilaatikoyritykset yhdistyneessä kuningaskunnassa tietenkin osoittavat selkeästi sen, että yhdistynyt kuningaskunta on myös hyvin ystävällismielinen paikka tällaisille toimijoille. Mutta pankeilla on tiukat säännöt raportoida kaikista tällaisista siirroista. Miten tätä asiaa ei löydetty aikaisemmin? Miten ei huomattu tätä aikaisemmin ja lähdetty menettelyihin? Miten tämä saattoi jatkua näin pitkään? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys, ehkä enemmän herra Dolanille, mutta teillekin, jos haluatte. Käsittääkseni Tämä tapaus on nyt kansallisten viranomaisten käsissä syyttäjän viraston pankkivalvonnan. Tyydyttääkö tämä edistys näissä tutkinnoissa? Kun todistusaineisto, josta olemme teille kovin kiitollisia, on tällaista, niin onko mahdollista, että tutkinta voi päättyä nopeasti jonkinlaiseen lopputulokseen, jossa vastuulliset saisivat rangaistuksensa ensinnäkin. Ja toiseksi jotenkin niin, että valvontajärjestelmää parannettaisiin, jotta näitä rahavirtoja voidaan valvoa Euroopassa paremmin, niin että puututtaisiin kaikkein epäilyttävimpiin siirtoihin nopeammin. Kiitos paljon. Kuka haluaisi aloittaa? Herra Lund. Thank you so much. Great questions. And all... Kiitos. Eh, hyviä kysymyksiä. Ja myös asioita me olemme miettineet eh, tämän työn aikana. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Danske Bankilla ollut äh, pahoja puutteita siinä, millä tavalla valvoa äh, rahan siirtoja ja rahan pesua. He ovat sanoneetkin sitä, että me olemme olleet huonoja, heikkoja valvonnassamme. Ei ollut mitään merkkejä kuitenkaan siitä, että kukaan pankissa aktiivisesti olisi auttanut tässä. Ja myöhemmin kykenimme osoittamaan, että näin ei ollut. Itse asiassa ihmiset pankin sisällä aktiivisesti auttoivat ja peittelivät näiden äh, hämäräperäisten asiakkaiden toimia ja aktiivisesti sulkivat silmänsä epäilyttäviltä siirroilta. Ja piilottelivat asiakkaita viranomaisilta, varsinkin Venäjän viranomaisilta. Joten tässä ei puuttunut ainoastaan valvontaa, vaan selkeästi jossain määrin siellä aktiivisesti autettiin näitä ihmisiä. Täytyy katsoa myös viranomaisia ja missä määrin ne tekivät niin kuin niiden kuuluu tehdä, on selvää, että tässä on ongelma tanskalaisella pankilla, jolla on haaraliike Virossa, koska näyttää siltä, että viranomaiset eri maissa olivat hieman hämillään siitä, että kuka oikeastaan on vastuussa ja mistä ja kuinka. Eli valvontaa ei tehty kunnolla. Viron viranomaiset tarkastelivat ainakin tiettyjä näistä siirroista ja samoin Tanskan viranomaiset, mutta tulivat siihen johtopäätökseen, että koska raha oli kadonnut, niin ei tässä nyt ollut mitään syytä käynnistää kunnon tutkimusta, koska olisi liian vaikea selvittää, mitä oli tapahtunut. Joten tämä on yksi asia, jota me olemme tässä ihmetelleet. Eli mitä todella tapahtui ja kuka oli vastuussa? valvo, kuka oli vastuussa esimerkiksi Viron haaraliikkeen valvonnasta. Schön. Kiitos. Ja sitten äh, herra Dolan, olkaa hyvä. Yes, thank you. I, mean, it's quite... Kiitoksia. On varsin mahdollista, että oli aktiivista osallistumista tähän toimintaan, mutta pitää ymmärtää, että tässä oli myös järjestelmässä riskejä, vain muutamia mäkiä omenoita. Tiet- tiettyjä paradokseja liittyy tähän korruptioindeksiin, mutta parhaimmista maista tässä indeksissä, niillä on heikoin järjestelmä, mitä tulee rahanpesun estämiseen. Tanska on itse asiassa ykköspaikalla avoimuusindeksillä, korruptioindeksillä, vähiten korruptiota siis, ja tulemme pitämään korruptiovastaisen konferenssin ensi vuonna maassamme, ja silti, mutta jos tarkastelette ihan hiljattaista äh, rahoitusalan raportteja Tanskasta, niin siinä se on todella epämukavaa luettavaa Tanskan viranomaisille. 40 alueella, kun tällaisia juridisia benchmarkeja, mitä tarkastellaan, niin Tanska ei täysin täytä näistä 36, niistä siis suurinta osaa. Ja lähes puolessa se vain osittain täyttää äh, säännöt. Ja mutta miten tämä on ensimmäisten viiden joukossa Transparency Internationalin listassa? Jos 36.40 ei pidä näistä kiinni, ja sitten se on yksi viidestä parhaasta maasta maailmassa. Ah. Niin, se mitä me tarkastelemme Transparency Internationalissa on, miten korruptio näkyy julkisella sektorilla kaikenlaista rehellisyydestä ollaan viranomaisten kanssa tekemisissä Tanskassa, niin on vähän riskiä korruptiosta tai lahjuksista ja niin edelleen. Se on totta. Mutta tulokset tästä raportista ovat kuitenkin järkyttäviä. Siis lähes puolen kohdalla vain täytetään säännöt suurin piirtein. Tämä listaa voidaan jatkaa. Tämä osoittaa myös, että ylempi johto näissä pankeissa, tämä löytyy raportista, eivät antaneet juurikaan prioriteettiasemaa rahanpesun vastaisille toimille. Ja tämäkin liittyy tutkimuksiin ja sanktioihin sikäli, että on varsin vähän vaaraa siitä, että mikään pankki joutuisi saamaan muuta kuin ihan pienen sakon. Ja Luxemburgissa jossa sakot voivat olla vain 20 000 euroa rahanpesuvastaisen toiminnan rikkomuksessa. Suosittelisimme näissä tapauksissa, että yksilöitä pidetään vastuuvelvollisena, jos järjestelmästä on rikottu rahanpesun vastaista lainsäädäntöä. Ja näissä tapauksissa silloin voitaisiin nähdä, nähdä ylempää johtoa ylempi johto alkaa ymmärtää asian merkityksellisyyden. Wagner. Kiitos. Minulla syntynyt kysymyksiä. Voisi olla kyllä kyse siitä, että niin hyvä asema Transparency Internationalin listalla muut hakeutuvat tällaisiin Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Singapore taitavat olla ensimmäiset maat listalla. Miten tämä asema siellä listalla vaikuttaa? Pitäisikö Transparency Internationalin työstä vähän uudestaan tätä listaa? Olisiko se johtopäätös siitä, mitä sanoitte? No seuraavana Anna Gomes. I'm not Minä en ole hämmästynyt toisiin kuin kollegani, koska minä uskon, että tämä ongelma on systemaattinen. Olen nähnyt sen omassa kotimaassani, jossa on rahaa pesty kaikenlaisin keinoin. henkilöt omistivat avoimesti osia pankeista, kunnes siitä ruvettiin raportoimaan Euroopan pankkiviranomaiselle, niin kukaan ei siitä mitenkään välittänyt. Minulla on kysymys. Herra Doulan, te mainitsitte, että viides rahanpesuvastainen direktiivi olisi hyvä se ei ole totta. Sen vuoksi jäsenvaltiot vaativat sen tarkistusta johtuen sen vaikutuksista terrorismin rahoitukseen. Se itse asiassa blokattiin kaksi viikkoa sitten, mitä tuli avoimuuteen ja trustien omistamiseen, eli siis ihan trusteista ja sanktioista välittäjille, viisumin osto-ohjelmat ja maat, jotka eivät halua paljastaa omistajia ja niin edelleen. Tämä on ihan skandaalinomaista, että neuvosto blokeerasi tämän. Ja Euroopan parlamentti oli tehnyt oman työnsä. Kysymykseni toimittajille. Se, mitä paljastitte, osoitti, osoitti että myös demokratia on uhanalainen. Ja tämä maineenpesu, josta herra Dolan puhui, jota Azerbaidžan tekee, on saavuttanut parlamentinkin. Jos me olisimme tienneet tämän 2013, kun Euroopan parlamentin valtuuskunta lähetettiin Azerbaidžanin vaalitarkkailija missiolle eh, Euroopan neuvoston kanssa, siinä se teki lausuntonsa ihan riippumatta siitä, mitä Euroopan neuvosto sanoi. Ja tämä oli aikoinaan aikamoinen skandaali. En tiedä, oletteko te tutkineet Euroopan parlamentin silloisia jäseniä, jotka olivat tässä mukana. Muistan yhden nimen. Pinorlak, hän ei ole enää täällä Euroopan parlamentissa, mutta muita saattaa olla. Toinen kysymys, yhteys Maltaan, joka tuli esiin Daphne Caruana Galician murhan yhteydessä, eli siis Malta-Azerbaidsan suhteet – niin kutsutut investoijien ohjelmat ja tämä niin kutsuttu kultainen viisumi ohjelma. Mitä te tiedätte siitä? Kiitos. Kiitos paljon. Ja olkaa hyvä vastauspuheenvuoro. Totta kai olimme tietoisia, kun lähdimme tutkimaan tätä, niin keräsimme henkilöiden listan, sellaisten henkilöiden, jo, johon halusimme kiittää huomiota, jotka puhuivat ehkä yleistä normia vastaan suhteessa siihen, mitä enemmistö on Azerbaidžanin tilanteesta mieltä. Me puhumme ihmisistä, joiden tilanteen olemme pystyneet dogu, dokumentoimaan, eli tiedämme, että heille on raha maksettu. Pitäydymme tässä, tässä tällä välin. Sanamaltan tapauksesta siihen taisitte viitata. Me yritimme, niin kuin kolleganikin sanoi, nähdä yhteyksiä kahden tapauksen välillä, mutta meidän nähdäksemme ei ole mitään nimiä, joita tulisi ilmi molemmissa tapauksissa. Ei yrityksiä, ei pankkien nimiä, ei poliitikkojen nimiä, maksajien, edunsaajan nimiä. Mitään ilmeisiä yhteyksiä kahden tapauksen välillä ei ole. Maltan tapauksessa tämä, kyseessä ovat Dubain, Dubai-perusteiset pankit ja yritykset lähettävät rahaa Panamassa sijaitseviin yrityksiin tai trusteihin uuteen Seelantiin jo, ja sitten nämä maltalaiset poliitikot ovat näitä varsinaisia omistajia. Samantyyppinen järjestelmä Danske Bankin tapauksessa, mutta tässä ovat kyseessä nämä brittiläiset postilaatikkoyritykset. Nämä näyttävät samankaltaisilta, mutta samanlaisia nimiä niissä ei kyllä näy. Voitte miettiä itse, kuinka paljon tällaisia pesulatapauksia on. Niitä saattaa olla lukuisia. Me emme tiedä kuinka paljon. Ja der, der Name äh, der... Niin, Maltan pääministerin vaimon nimi. Tuossa lähtee esiin uudesta Seelannista. Mikä on ryhmän edustaja, olkaa hyvä. Eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tulit tänne paikalla. Ensinnäkin haluaisin kysyä tanskalaisilta journalisteilta juuri tästä kaviaridiplomatiasta. Ja aivan erityisesti yhdestä nimestä, Perro Agramonista en tiedä tunnettako Pedro Agramunia, mutta hän johti Euroopan neuvoston parlamentista yleiskokosta. tämän vuoden lokakuuhun saakka ja teoriassa hän luopui virastaan henkilökohtaisista syistä lokakuussa EPPn senaattorina sitten kun tutkittiin tätä diplomatia, kaviardiplomatia kysymyksestä, puhuttiin paljon Espanjan lehdistössä, siellä on otettu esille juuri tämän, tämän tapauksen yhteydessä, että tämä liittyy epäsuosti tähän. Yli 150 edustaja pyysi eroa saman aikaan. Haluaisin kysyä teiltä, kun nyt tuli esi- olette maininnut nimiä ja sanotte, että enemmänkin on. Mitä todisteita teillä on siitä, että Pedro Agramun olisi ollut mukana tällaisessa kaviaridiplomatiatapauksessa ja näissä tapauksissa? Pedro Agramun on eronnut Euroopan neuvoston neuvostosta, mutta vielä on senaattorina kuitenkin Espanjassa. Ja vielä lopuksi en haluaisi olla puhumatta tiedoista, joihin herra Dolan viittasi Azerbaidsanin tapauksessa. Mehän olemme jo tällaista nähneet aika paljon tässä valiokunnassa. Ja tämä vain vahvistaa tätä kuvaa, joka meille on hyvin tärkeä, josta haluaisin kysyä nimittäin tällainen varsinaisten omistajien rekisteri, sellainen rekisteri, joka voisi olla luotettava. Tämä on mielestäni olennainen tekijä, jonka haluamme saada aikaan näistä suosituksistamme. Samoin sanktiokysymys on toinen tärkeä asia. Mielestäni sanktiot voisivat olla toimia peloitteena. ja mitä olette mieltä pelotteena toimista sanktioista, mitä tulee välikäsiin tai näistä toiminnan helpottajista. Meistä tämä on tärkeä kysymys, että kun ajatellaan pankkeja, jotka toimivat välttämättöminä välikäsinä äh, veronkiertotapauksissa. Kiitos paljon, Miguel. Olkaa hyvä. Thank you so much. We also aware of... Kiitos. Kyllä mekin olemme tietoisia Agramunista ja luimme raportit eh, näistä, tästä kaviaridiplomatiasta. Hyvin mielenkiintoista. Me tarkistimme kaikki siirrot, eh, joita meni espanjalaisille yrityksille, espanjalaisille vastaanottajille ja mitään nimiä, eh, kenenkään poliitikon nimeä ei pulpahtanut esiin näimme, että paljon rahaa meni yrityksille, jotka myivät esimerkiksi rakennusmateriaalia Espanjassa tai luksustuotteita Espanjassa, mutta ei poliitikkojen nimiä. Mutta kuten näimme Karin Schlenzin tapauksessa, raha meni muiden ihmisten käsien kautta hänelle, esimerkiksi Lindnerin kautta tässä tapauksessa. En nyt sano sen enempää. Yksi meidän kuitenkin pointeistamme on se, että monia näistä edunsaajia ei näy mutta offshore-yritysten taustalla voi olla vaikka kuinka paljon mielenkiintoisia nimiä. En nyt väitä, että Agramon olisi yksi niistä, mutta tällä hetkellä näemme vain tämän jäävuoren huipun. Toivottavasti tämä riitti. Una, una... Yksi kysymys, anteeksi puheenjohtaja. Nämä rakennelmayritykset, yritykset tietävätkö he, missä ne sijaitsevat? Espanjassa esimerkiksi Valencia voisi olla tällainen mahdollinen kohde I don't, <laughs> I don't recall if there were... en, en, en muista, oliko niitä Valensiassa, mutta kyllä me voimme sen selvittää. Kyllä, kyllä me saamme sen sel, selväksi. Minä tarkistan asian teille. Okei, okay, good. Se on se paljon apua, kiitos. Dolan, olkaa hyvä. Kiitos. Voin vastata melko lyhyesti. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä sanoitte varsinaisen omistajan rekisteristä. Tiedot pitää tietenkin selvittää. Tiedon pitää olla luotetta, luotettavaa sanktioista. Ehkä toistan itseäni, mutta selkeästi pelotteluvaikutusta ei ole pienillä sakoilla tai jotenkin moitteilla, kun ajatellaan yritysten asemaa. Pari seikkaa voisi muuttaa tätä riskin ja voiton yhteyttä. Jos yksilöt, johtajat näissä pankeissa voisivat joutua rikos oikeudelliseen vastuuseen systemaattisissa tapauksissa. Tätä ehdotettiin yhdistyneessä kuningaskunnassa ylempien johtajien järjestelmäksi. Se lähes hyväksyttiin. Ja toinen kysymys olisi ammattijärjestöjen. Välikädet ovat ikään kuin huumekauppiaita, mutta monista osin kyse on myös niistä, jotka suojelevat, toimivat portinvartijana. He tietävät kyllä vastuunsa ja tämä vastuu pitäisi kantaa jotenkin paremmin, kun ollaan korruption vastaisessa taistelussa annetunenässä. Miksi asianajajat ja tilinpitäjät eivät menetä lisenssejään tällaisissa tapauksissa? En ole oikeastaan nähnyt mitään sellaisia tapauksia, että yksilö olisi menettänyt työmahdollisuutensa tällaisten puutteiden takia. Selvä, kiitos paljon. Yksittäisiä tapauksia taitaa olla, mutta nämä tapaukset eivät ole missään suhteessa ongelman kokoon. Jyris vihreiden nimissä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Viime lokakuussa tein tarkistuksen mietintöön äh, ihmisoikeuksista ja korruptiosta, jossa vaadin äh, kattavaa tutkimusta Azerbaidžanin rahapesutapauksesta. Tämän allekirjoitti useat kollegat eri poliittisista ryhmistä. Ja lopuksi parlamentti suurella enemmistöllä hyväksyi tämän tarkistuksen. Joten eh, mielenkiinnolla nyt seuraan tätä keskustelua pana valiokunnassa, koska tämä Azerbaijanin laundromat eh, rahanpesuasia osoittaa, että eh, autokratioista tulee rahaa ja miten he yrittävät vaikuttaa poliitikkoihin parantaakseen oman maansa mainetta. Ja tässä on myös suora linkki esimerkiksi tällaisiin vale vaalitarkkailijoihin ja rahansiirtoihin. Ja Annahan mainitsi, että poliitikot Sloveniassa ja esimerkiksi Saksassa ovat saaneet rahaa siitä, että ne ovat hyväksyneet Azerbaidžanissa nämä rikkomukset vaaleissa. Ja täältä parlamentistakin lähetettiin vaalitarkkailijoita Azerbaidžaniin ja he saivat puhtaat paperit sitten näistä vaaleista. Ja esimerkiksi Euroopan neuvoston tiettyjä jäseniä on tämän vuoksi eronnut. Mutta tämä ei riitä. Parlamentin täytyy perustaa kattava tutkinta tästä mahdollisimman nopeasti, koska muuten tällaiset hallinnot vain jatkavat ja yrittävät korruptoida meidän omaa taloamme. Ja täytyy huomioida myös yritykset, joita on säännöllisesti tutkittu täällä parlamentissa ja siitä, tut, niissä tutkimuksissa on usein kuitenkin jäänyt pois nämä tällaiset äh, hallin, autoritääriset hallinnot äh, ja niiden vaikutuspyrkimykset. Kiitos. Kiitos paljon. Joudun katsomaan vähän kelloa, kun aloitimme vähän myöhässä. Kysymys kuului siis, mitä suosituksia teillä on parlamentille? Parlamentaarikothan edustavat kansalaisten etuja, kansallisia, alueellisia yritysten kysymyksiä. Nämä ovat kaikki tärkeitä, mutta eivät ehkä ihan etunenässä parlamentaarikon työssä suosituksia. Kuka vastaa, herra Ben? Niin, kiitos. Kiitos kysymyksistä. En ole ihan varma. Voimme kantaa suosituksia, poliittisia suosituksia. Meillä ongelma tässä tutkimuksessa on se, miten paljon tällaisia salailevia postilaatikkoyrityksiä on, tällaiset korruptiorahastot ja rahanpesujärjestelmät ovat näin mahdollisia. Joten koko offshore-maailma, joka on hyvin salaperäinen ja hankalasti tutkittavissa on meille ongelma, on vaikea löytää varsinaiset omistajat. Toinen ongelma, jonka kohtaamme tällaisessa tutkimustyössä, liittyy lainkäyttöalueisiin. Valtava tanskalainen pankki, jota valvotaan Tanskan viranomaisten puolelta Kööpenhaminassa, mutta sivukonttori Virossa. Siellä Viron viranomaiset valvovat ja onko tässä nyt Kööpenhaminan ja Tallinnan viranomaisten välillä yhteistyötä? Sitä voitaisiin pohtia, onko yhteistyötä, kuka tätä tutkii, selvyyttä siitä. Tämä tieto jotenkin eksyy siellä Tanskan ja Viron viranomaisten välillä. Tämä ei ole tietenkään mukavaa tutkittua huolestuttavaa kenellekään sinänsä. Joten poliittiselta kannalta tässä on ehkä myöskin lain käyttävältä kysymys ja ongelma. Um, so I'm aware of, of the... Olen tietoinen tästä tapauksesta Euroopan parlamentista, johon äh, varapuheenjohtaja ja kysymyksen esittäjä viittasi. Äh, tässä on kysymys siitä, miten parlamentti, mikä tahansa parlamentti puolustaa itseään tällaisia toimia vastaan, miten säilyttää integriteettinsä. Ja se, mitä me ympäri Euroopan näemme, kuten esimerkiksi myös näissä välittäjissä, että itse säätely on avain. Ja tämä koskee parlamentaarikkoja, pankkeja, lakimiehiä. Eli meillä pitäisi olla sellainen, sama suuntaus, mitä näimme esimerkiksi Ranskassa, että olisi tällaisia itsenäisiä, riippumattomia elimiä, jotka valvovat esimerkiksi parlamentaarikkojen ja parlamenttien eh, itsenäisyyttä ja, ja, ja riippumattomuutta. Eli se voisi olla Euroopan parlamentinkin ratkaisu. Ja sitten vielä lopuksi tästä tulee yhä tärkeämpää, koska me tiedämme näistä paljastuksista, mutta myös paljastuksista muualla, että, että vieraat äh, hallinnot systemaattisesti hyökkäävät demokraattisten äh, parlamenttien ja hallintojen kimppuun. Minun uskoni demokraatti poliittisten toimielinten itsensä puhdistamiseen on edelleen olemassa. Meidän pitäisi ajatella omia ystävyysryhmiämme, joita meillä on. Niitä pitäisi tutkia. Toisin kuin valtuuskunnat, usein niitä rahoitetaan kyseisten hallitusten toimesta. Tämä olisi kyllä sellainen seikka. Ja vihreiden kollegoiden kanssa olisin tässä ihan samaa mieltä. Ystävyysryhmät, niiden säännöt kuten Strentsin, Karin Strentsin tapaus liittopäivillä. Tämä pitää selvittää. David Coburn ja Darius Rosatti viimeisenä, jos hänellä on vielä kysymys. David ensin. Well, as you see... niin kuin totesitte, ystävällä kuningaskunnalla on alhaiset kustannukset aloittaa yritykset. 12 E, puntaa, jotka ottaa yrityksen. No hyvä homma, miksi ei? Yhteensä kuningaskunnassa kutsumaan tätä demokraattiseksi se kapitalismiksi. Rohkaisemme ihmisiä aloittamaan yritystoiminnan riippumatta siitä, kuinka vähän tai vaatimattomat heidän varansa ovatkaan. Mitä tähän tulee, niin tämähän johtaa demokraattisempaan, dynaamisempaan talouteen, enemmän työpaikkoja kaiken kaikkiaan. Jotkut täällä naureskelevat maista, joissa on aivan mätätalous ja Tämä on mielenkiintoista kyllä, mutta mitä enemmän interventioita, sen enemmän jää jäljelle rahaa, että tavalliset ihmiset voivat aloittaa yritystoiminnan. Joissakin maksaa paljon peruttaa yritys. Tämän takia enemmän ihmisiä ansaitsee suoraan elantonsa valtion toimista. Sitähän ehkä EU haluaakin niin kuin neuvostoton aikoihin. Tämä selittää myös, miksi Ranska on vähemmän demokraattinen ja ihmiset pärjäävät huonommin. Jos on valtion leivissä pitää noudattaa sääntöjä, eikä voi olla eri mieltä valtion kanssa. 60 prosenttia ranskalaisista saa elantonsa suoraan valtiolta lähes yhtä paljon kuin tilanne oli Neuvostoliitossa. Yritystoiminta rohkaistaan Iso-Britanniassa, eikä haluta puhutaan yksityisiin järjestelyihin valtioiden kesken. Emme ole niin vainoharhaisia kuin EU jos joku nyt ansaitsee ylimääräisen punnan tai euron. On järkyttävää, että EU-poliitikot, jos he käyttävät, ottavat rahaa tällä tavalla vastaan, sitten pitäisi rangaista. Meillä on erittäin vahva äh, lehdistö Iso-Britanniassa, joka hoitaa tämän tyyppiset asiat. Ihmisen oikeus suojella vaurauttaan, jonka ovat ansainneet ja varmistaa demokratian hallinto. Pyydän lopettamaan puheenvuoron. Vastaan vain näiden herrasmiesten kysymyksiin. Kaikki tuntuvat tukevan vapaata yritystoimintaa. Jotkut täällä parlamentissa olisivat myös tehneet paremmin pitäytyessään yksityisessä yrittäjyydessä. Kiitos tästä julkilausumasta, joka ei vastauksia vaadi. Darius Rosatti, eikö enää? No, sitten molemmille paneelin jäsenille lyhyt loppupuheenvuoro minuutissa. Herra Doulan. Olkaa hyvä. First Schofield. Vain vielä Jens Schofield, kaksi minuuttia. Just want to say that I think what... Ihan nopeasti. Se, mitä me kuulimme tänään sekä toimittajilta että olemme nähneet vain jäävuoren huipun ja mitään isoja paljastuksia ei ole. Ja että näitä laundromats-rahanpesujärjestelmiä on todennäköisesti paljon. Eli Euroopan parlamentin täytyy toimia, meidän täytyy tutkia, paljastaa meidän täytyy tehdä työtä tämän parissa ja me teemmekin valiokunnassamme ja se on tärkeää. Ja herra Coburn, anteeksi nyt vain, mutta, mutta se mitä te ehdotatte, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus perustaa oma veronkiertojärjestelmänsä, niin ei se nyt todellakaan ole mikään, minkään luotettavan yhteiskunnan äh, perusta. Meidän täytyisi ottaa tämä asia vakavammin. Se, mitä me olemme kuulleet tänään, on todella vakavaa. Rahanpesu, korruptio, maineenpesu. Meidän täytyy toimia ja parlamentti tulee puuttumaan tähän ja sanoisin Transparency Internationalille ja toimittajille, että me tulemme puuttumaan tähän ja se on meidän velvollisuutemme äh, kansanedustajina. Me olemme vasta käynnistäneet työmme, mutta jatkamme sitä. Niin, kiitos paljon. Tänään aamulla koordinaattoreiden kokouksessa puhuttiin siitä, miten aiomme suositella parlamentille, että tätä työtä jatketaan. Tämä työ ei saa päättyä, siitä olemme yhtä mieltä. Herra Dolan, minuutin loppupuheenvuoro, olkaa hyvä, jos haluatte käyttää loppupuheenvuoron. Yeah, Ei ehkä minuuttiakaan tarvita. Järjestelmän e- toimattomuus on selvää ja monet ratkaisuista on ihan, ovat ihan mahdollisia ja parlamentin rooli tässä on tärkeä. Me puhuimme Ehkä puhuin tavallaan itse vähän väärin tästä, että lopulta voitaisiin, pian voitaisiin käsitellä loppuun rahapesuvasta sen ta- direktiivin tarkastelun, mutta parlamentti voisi varmistaa, että se, mistä parlamentti itse on äänestänyt, löytyvät tästä loppulainsäädännöstä, mitä tulee todellisiin rekistereihin tulevista omistajista, parannettu huolellisuusvelvollisuuden toteutuminen ja muut toimenpiteet. Kaikki tämä on mahdollista, jos tarvittavaa painostusta harjoitetaan jäsenvaltioiden suuntaan. Toivottavasti parlamentti täyttää tässä oman tehtävänsä. Kiitos. Kuka vastaa teidän nimissänne? We have no final remarks, but everyone... Meillä ei ole mitään loppuhuomioita, mutta kaikki ovat eh, tervetulleita esittämään mitä tahansa kysymyksiä meille ja me yritämme sitten jälkikäteen vastata. Much. Hienoa, kiitos oikein paljon. Haluaisin päättää tämän kokouksen. Haluaisin kiittää kaikkia vieraitamme siihen on syy, että me, täällä ei ollut niin paljon jäseniä. Itressä äänestetään tärkeästä energiaa paketista. Valitettavasti kokouksia järjestetään yhtä aikaa. Monia sydämestä kiitokset. Jatkamme kello kolmelta paratiisin papereiden kanssa tänään iltapäivällä. Kiitos oikein paljon. Kokous on päättynyt. Kiitos vielä tulkeille.